Yksi naispuolinen kollega on paikalla. Tiedän, että muutkin tänne tulevat vähitellen, mutta meillä on tänään iltapäivällä semmoinen tilanne kuin aamupäivälläkin, eli meillä on hyvin aikataulu ja minä aion tässä nyt käyttää nuijaani. Me toimimme niin, niin, kuin tähänkin saakka. Esittelijä Salvador Ant ottaa alustuksen viisi minuuttia ja sen jälkeen komission jäsen puhuu noin kymmenen minuuttia ja sen jälkeen siirrymme ryhmien kierrokselle. Neljä tai viisi minuuttia käytetään siihen. Tiedän, että käytän nuijaa, niin minulle on tämmöinen kellokin annettu käyttöön. Sitä en mieluummin käytä, koska minusta se tuntuu äh, siltä, että Kristin on paikalla. Ja käytän mieluummin nuijaani, niin eivät kaikki siitä pidäkään. Ja joudun tässä kyllä tiukkana olemaan. Mutta meidän täytyy saada työmme valmiiksi. Saanen sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Kallaksen. Ja tänään iltapäivällä aikomuksemme on puhua liikenneväylistä Euroopassa. Ja nyt pyydänkin esittelijää antamaan alustuksensa ja sen jälkeen jatketaan niin kuin sanoin. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission puheenjohtaja. No nyt voisimme pyrkiä olla mahdollisimman tiukkoja. Joka tapauksessa on se muistaa, että kaikki liekkoon 4,7 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. Se turvaa Miljoonia työpaikkoja on yksi perustavanlaatuisia politiikan alueita Euroopan unionissa ja yksi perustavanlaatuinen tekijä yhteismarkkinoita ajatellen ja ajatellen myöskin alueellista yhteenkuuluvuutta ja myöskin teollisuuden tulevaisuutta ja myöskin taistelua ilmastonmuuttoa vastaan. Valiokunnamme kannalta, meidän kannalta liikennepolitiikka on hyvä esimerkki lisäarvosta, eurooppalaista lisäarvosta ennen kaikkea silloin, kun liitytään, koska alueita jotka koskettavat ylittävää yhteistyötä ja tätä katsottuna on ylitetty, ovat päällekkäisiä alueiset ja yhteisölliset alueet tapahtuu myöskin kustannusten päällekkäisyyksien syntymistä. Mistä haluaisin siis tietää, mitä komissio ajattelee siitä, mitä ovat ne investoinnit, joita tarvitaan, joita voidaan säilyttää, jotka pitäisi säilyttää kansallisella tasolla ja mitä pitäisi säilyttää yhteisön tasolla Eh, liikenneinfrastruktuureihin. Selvä esimerkki tästä on Galileo-ohjelma, josta jos on sijoitettu lukuisia miljoonia euroja, ja, ja jossa on olemassa eh, myöskin yhteyksiä kansallisten ja unionin tason investointien välillä. Puhutaan paljon eurooppalaisten verkkojen tulevaisuudesta ja tänä aamuna komissiosen Oettingerin kanssa puhuimme eurooppalaisten liikenneverkkojen eh, lapsipuolesta, sisarpuolesta, köyhästä sisarista, eli energiaverkoista, nyt puhumme sitten rikkaasta sisarista. En tiedä, ehkä myöskin Euroopan komission mielestä näyttää varmasti näkevän samalla tavoin tämän. Mutta joka tapauksessa tänään eurooppalaiset verkot liikenteen alueella ovat yhteisrahoituksen tulosta, kohesiorahastosta ja alue kehitysrahastosta. Niillä on valtaisa lisäarvo ja liikennekomission, niin siis vastaava komissio on tehnyt raportin tästä asiasta ja on todettu, että kustannukset TEN projektissa ylittävät 400 miljoonaa miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Ja tässä pyydet, todetaan, että että tapahtuisi, parempi, tapahtuisi parempaa rahastojen koordinointia ja katsottaisiin yhteis- yhteisiä kustannuksia. Tenit ovat erityisen äh, tärkeitä myöskin aikaisemmalla vaiheella, kuten on todettu parlamentissa. Mitä mekanismeja komission ja sen suunnittelee, jotta voidaan rahoittaa liikennesektoria? Mikä rooli tulee olemaan Euroopan investointipankilla? Mikä rooli tulee olemaan yhteisön, y, y, yhteisen, yksityisen julkisen tahon yhteistyön välillä, miten tulee, mitä tulee vain toiminta ehdollisuuksien osalta, jossa pyritäänkin parantamaan kustannusten tehokkuutta, ja miten tullaan toimimaan siinä, että merkitään varoja kohesiovarastossa tähän tarkoitukseen. Ja kaksi kysymystä, jotka ovat konkreettisia, puheenjohtaja, mitä koskevat Galileoa. Galileo selvästikin on äh, osakkeessa 1A, ja se oli kuitenkaan riittänyt Galileon rahoittamiseen. Nyt on ollut tarpeen tehdä tarkistuksia. Joka tapauksessa nämä ovat hyviä esimerkki siitä, että ei ole olemassa joustavuutta nykyisissä rahoitusnäkymissä ja että täytyy katsoa, mikä on tilanne tulevissa rahoitusnäkymissä. Mitä komissiossa ajattelee Galician tapauksesta, mitä tarvitaan Euroopan unionissa rahoitusvolymia ajatellen tulevina vuosina ja ajatellen eh, julkisen yhteisen taho, yhteisen tahon kumppanuuden yht, epäonnistumista tällä alueella, mikä voi tehdä tulevaisuuden turvaamiseksi. Mistä tulee myöskin tämä yhteinen Euroopan ilmatila, sitä koskeva ohjelma, joka on myöskin ratkaisevan tärkeää ajatellen Euroopan liikennejärjestelmien tulevaisuutta ja elinkelpoisuutta ajatellen. Tarvitaan myöskin kestävää rahoitusta ja mikä pitää turvata seuraavalla rahoitusjaksolla. Herra komission jäsen, nämä olisivat nyt tällaiset alustavat ajatukset. Kaikki liittyvät siis tähän lisäarvon kysymykseen ja että tämän takana tämä valiokunta erityisesti on ja tällä hetkellä teillä on mahdollisuus nyt siinä mielessä, että kaikki keskustelut, joita meillä on käyty, ovat, niissä kaikissa on noussut se, että on tärkeää antaa perustavanlaatuinen sykäys eh, eurooppalaisille liikenneverkostoille, myöskin energiaverkostoille ja kommunikaatioverkostoille ja on tietysti mielenkiintoista kuulla, jos komissio sen esittäisi omia ajatuksiaan, joita me mielellämme kuulisimme, joista varmaan olette puhuneet komission ja sitten kollegiossakin. Kiitos paljon. Salvador, meistä tulee aina parempia. Hienoa. Herra komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia kovasti. Hyvää iltapäivää, hyvät kuulijat, arvon jäsenet, puheenjohtaja. Arvostan kovasti sitä, että sain mahdollisuuden tulla puhumaan teille liikennesektorin kehityksen tulevista tarpeista, seuraavista rahoitusnäkymistä. Ja mehän lähestymme aika määräävää hetkeä, kun meidän täytyy määrittää, mitä me oikein haluamme tehdä. Liikennehän ei muodosta suurta lohkoa EUn budjetista. tnt verkostoja varten käytämme noin 1,1 ja jotain miljardia vuosittain ja verrattuna eu budjettiin se on suhteellisen pieni summa rahaa, hyvin, hyvin pieni summa, ei mitenkään suhteellisen summa, pieni. Ja me arvioimme, että, tai siis erilaisia arvioita on tehty. Kaikkein vaatimattomin arvio on se, että 43 miljardia seitsemän vuoden mittaan käytetään rakennerahastoista – samoin kuin kohesiorahastostakin, liikennetarpeita silmällä pitäen. Sehän ei kuitenkaan ole meidän käsissämme, vaan se on jaetussa hallinnossa ja meillä on myös vähän rahaa tutkimusta ja kehitystä varten. Eli suurin piirtein 10 miljardia seitsemän vuoden mittaan menee näitä tarkoitusperiä silmällä pitäen tämänhetkisessä rahoituskehyksessä. Ei siis kauhean paljon rahaa liikenne osana infrastruktuuria on äärimmäisen tärkeä asia Euroopan kilpailukyvylle. Maat kuten USA ja Kiina ovat lanseeranneet mittavia infrastruktuuriinvestointihankkeita, joten meillekin on erittäin tärkeää ylläpitää oma kilpailuasemamme. Ja meillä tulisi olla kyllä vahvoja strategisia intressejä kehittää infrastruktuuria ja edistää innovaatioita. Se on omiaan tuomaan paljon eurooppalaista lisäarvoakin. On arvioitu, että miljardi investoin, miljardin investoinnit johtavat 18 000 työpaikkaan. Mutta Euroopan infrastruktuuria täytyy uudistaa ja parantaa, ja nämä haasteet ovat mittavat, valtaisat. On arvioitu, että 1,8 triljoonaa vuosina 2010-2013 kaiken kaikkiaan. Ja jos te, 10, siis tnt verkostot halutaan ää, äh, saavuttaa ää, äh, päätökseen, niin viisi, siis mi, miljardeista puhutaan. Nämä ovat äärimmäisen suuria summia, paitsi talousarvion osalta myös paikallisten budjettien ja privaattisektorin valtioiden budjettien valossa. Joten meillä on dilemma, mitä voimme tehdä Euroopassa. Euroopan tasolla me valmistelemme siis suoranaisesti liikennetarpeita silmällä pitäen laadimme seuraavaa TEN-verkostokarttaa. Ja yhdessä Kegan Quinnin kanssa me joka siis on tutkimus- ja kehityskomissaari. Me laadimme kehitysohjelmia, jotka koskevat liikenteen ja kuljetuksen tulevaisuutta. Meillä on selkeitä prioriteetteja TEN-teessä. Kaikkein tärkeimmät painopisteet ovat ne, että halutaan ylläpitää ja kehittää Euroopan kilpailukykyä. Tämän lisäksi halutaan helpottaa tarkoittaa todellista Euroopan unionin yhdentymistä. Se täytyy toteuttaa myös liikenneverkostojen muodossa, joten tämä on suuren suuri dilemma. Tarvitaan investointeja, joten mitä tehdä? Meillä on budjettirajoitteita. Me tiedämme ja näemme, että jäsenvaltioissa tilanne on hankala. Ja valitettavasti nyt on sellainen trendi, että halutaan lykätä laajamittaisia investointeja ja laajoja infrastruktuurihankkeita eritoten. Joten tässäpä yhteydessä EU-tason yhteisrahoitus voi myötävaikuttaa merkittävällä tavalla kaikkein kriittisimpien liikenneverkostojen toteuttamiseksi. Tarvitaan tällaisia rajat ylittäviä linkkejä ja pullonkauloja täytyy aukoa. Se auttaa kyllä niitä jäsenvaltioita, joissa näitä ongelmia on. Joten voitte olla varmoja siitä, että nämä laajemmatkin hyödyt kyllä tullaan tuntemaan. TNT-verkostot voivat avittaa myös ilmastonmuutoksen torjumisessa – Nämä rahoitusohjelmat pyrkivät auttamaan ympäristöystävällisempää kuljetusta ja myös viemään rahtiliikennettä laivoihin pois teiltä niin, että hiilidioksidipäästöt vähenevät. TEN-verkostoissa on tärkeitä elementtejä, kuten esittelijä hän jo mainitsi, tämän yhteisen eurooppalaisen ilmatilan tänään, tänä vuonna 2011 elämme jännittäviä aikoja. Nimittäin näemme, eteneekö hanke niin nopeasti kuin pitää. Koska jos me emme ilman, ilmatilan valvontaa uudista, niin Euroopan keskus, miten tämä nyt sanoisin, siellä tulee olemaan niin ruuhka, ruuhkaista taivaalla, että kun jos ajatellaan vaikkapa rahtiliikennettä, ja lentoliikenteen kehittymistä muissa maailmankolkissa, niin ei se kyllä vetele. Meidän täytyy uudistaa tätä ilmatilaa, ilmatilan hallinnointiamme. Yhteinen eurooppalainen ilmatila on toistaiseksi ollut jo menestystarina. Useat kumppanit myös privaattisektorilta, komission taholta, jäsenvaltioiden taholta ovat osallistuneet siihen ja se menee hyvin eteenpäin ja on tärkeää, että se jatkuu. No, täällä kysyttiin kysymyksiä, kuten esittelijän esittämä kysymys. No minäpä tätä hiukan pohdiskelen. Mitä täytyy tapahtua kansalassa, mitä yhteisön tasolla? No, minähän tapaan jatkuvasti lukuisia valtuuskuntia, jotka vierailevat pakeillani ja pyytävät minua antamaan kaikenlaista rahaa, rahoitusta, kaikenlaisia hankkeita varten, joita tapahtuu kaikenlaisissa kylissä ja kaupungeissa. Joten meillä tulee koineen ähm, tehtävä edessämme, kun haluamme tällaisen ydinverkoston, liikenneverkoston ja kuljetusverkoston. Se on poliittisesti hyvin mutkikasta ja varmasti tulemme äh, jäsenvaltioiden taholta kuulemaan erilaisia äh, vaatimuksia jäsenvaltioissa ja alueillakin halutaan päästä osalliseksi tähän verkostoon. Minun aikeeni on tehdä selkeä ero toisaalta niiden sitoumusten välillä, joita Euroopan tasolla tehdään, ja toisaalta niiden, joita kansallisella tasolla tehdään. Joten me emme voi sallia sellaisia hankkeita, jotka ovat poliittisesti perusteltuja ja joista vain keskustellaan ja valtuuskunnat tulevat Euroopan päättäjien pakeille mukaan luettuna parlamenttiin ja kysyvät meiltä, että miksi tämä ja tämä hanke ei nyt sitten etene. TEN-verkostoissa tärkein elementti on se, että saadaan ydinverkosto, ja siitähän tulemme keskustelemaan myös parlamentin kanssa. Sitten tämä ehdollisuuskysymys, ehtokysymys on tärkeä. Se on kiistanalainen mutta on todettava, että komissiossa me, me teemme erittäin hyvää yhteistyötä TG-region ja komissio Haanin kanssa, jotta voisimme luoda jonkinlaista johdonmukaisuutta toisaalta omien aikeidemme mm, osalta ja toisaalta rakennerahastojen ja kohesiorahastojen rahastojen suhteen. Kuinka tämä sitten tulee käytännössä toteutumaan, no se jää nähtäväksi. Me tietysti haluamme edistää kaikkia sellaisia hankkeita, jotka ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, jotka ovat omiaan tuomaan eurooppalaista lisäarvoa, mutta ö, yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. No, me tiedämme jo tässä vaiheessa, että kun puhutaan rakennerahoista, niin johdonmukaisuus on sellainen, että jotkut itäisen Euroopan jäsenvaltiot sitä vastaan kamppailevat aika paljonkin. Muitakin mahdollisuuksia on muun muassa julkisyksityiskumppanuuksia. No, otetaan nyt ensin yksi askel ja sitten mennään seuraavia kohti. Ens, ensimmäinen askel on tämä budjetti. Meidän täytyy ensin asettaa sitoumuksemme, tavoitteemme jäsenvaltioissa, Euroopan unionin budjetissa. Sen jälkeen kehittelemme välineitä sen suhteen, kuinka voimme vetää puolemme enemmän privaattirahoitusta. No niin, aika loppui, kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. Nyt ovat vuorossa äh, ryhmien edustajat. Ensimmäisenä EPP-ryhmä Marisa Marinescu. Marion. Marian. Mulțumesc, doamna Așa cum spunea și domnul comisar, TNT este... Kiitoksia. Se tapa, jolla... Siis komissiohan sanoi, että TNT-ohjelma voi myötä vaikuttaa merkittävällä tavalla Euroopan unionin kehittämiseen myös talouden kannalta. Meillähän on nyt useita hankkeita meneillään useissa jäsenvaltioissa. Määrärahat eivät kuitenkaan olleet riittäviä. Rahoitusta saatiin niin AKRsta kuin kohesiorahastostakin. Rahoitus tai rahat jakautuivat epätasaisella tavalla myös kansallisissa budjeteissa ja sen vuoksi vain pieni määrä hankkeita saatiin päätökseen. Tällä hetkellä komissio kuulee jäsenvaltioita voidakseen löytää keinon ra- rahoittaa uusia rakenteita. Tämä on erittäin tärkeä hetki. Meidän täytyy ottaa, ottaa mukaan uusia periaatteita, joiden myötä voimme tuoda lisäarvoa näihin ohjelmiin. Meidän täytyy määrittää prioriteettihankkeita nimenomaan eurooppalaisen lisäarvon näkökulmasta. Strategiset, eurooppalaiset verkostot ja akselit muiden maiden eh, kanssa pullonkaulojen välttämiseksi, ne ovat tärkeitä. Niin ikään täytyy koordinoida sellaisia hankkeita, joita rakennerahastoista raha- rahoitetaan. Rahoitusta täytyy kanavoida kansallisista budjeteista ja aluekehitysrahastosta niin, että eh, voidaan eh, yhdistää näitä prioriteettiverkkoja ja saada aikaan myönteistä vaikutusta. Resurssien kohdentaminen TNT-verkostolle riippuu myös siitä, miten jäsenvaltiot ovat valmiita investoimaan. Myös verorahoja voidaan käyttää ja päästökauppajärjestelmän tuloja, samoin kuin Eurovinjentin tuloja voidaan käyttää näihin tarkoituksiin meidän täytyy myös rohkaista yksityisjulkiskumppanuuksia. Jos kaikkia näitä periaatteitamme täytäntöön pannaan, niin varmasti saamme aikaan riittävästi tukea myös niin, että myös jatkossa rahoitusnäkymistä saamme enemmän rahaa kuin tähän saakka on saatu. Kiitos. Kiitos. Liberatski S. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu. Moja grupa polityczna odbiera... Minun poliittinen ryhmäni katsoo teitä henkilönä, joka todella haluaa saavuttaa olennaista edistystä teen, teen alueella, mitä te juuri sanoitte, vahvisti nämä odotukset ja niiltä osin kaikki on hyvin. Mitä me haluaisimme kysyä teiltä on seuraava ajatellen perspektiivejä Euroopan tasolla. Ehkä pitäisi saada aikaan enemmän aloitteita Euroopan tasolla, koska juuri tällä hetkellä kansalliset eri osuudet ovat kokonaisuuden osia. Niistä muodostuu kokonaisuus. Ja liikenneverkot ovat tietysti sellaisia, että niissä on osia eri jäsenvaltioissa, ja kuitenkin, aivan totta, olette oikeassa, kun korostatte sitä, että täytyy saada aikaan kunnallinen rahoitus. Se on yksi kaikkein suurimmista haasteista. Rahoituslähteiden lähteet pitäisi kaikki koota yhteen. Tarkoitan tässä siis rakennerahastoa, kohesiorahastoja ja niitä varoja, jotka on korvamerkitty TEN-T-hankkeille. Ehkä meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan jäsenvaltioihin puhua niille siitä, miten tällainen korvamerkinnöinti voisi tapahtua paremmin. Tietysti Euroopan investointipankki on aina tervetullut mukaan, samoin kuin tietysti kansalliset budjetit ja yksityiset julkiset kumppanuudet. Totta kai me olemme valmiita tukemaan rahoituslähteiden monimuotoistamista, jos se merkitsee sitä, että varoja saadaan lisää. Ja on ilo havaita, että olette jo pohtinut tätä. Mitä tulee sitten prioriteetteihin? Me tuemme verkostolähentämistä. Meidän pitäisi pyrkiä yhdistämään eri sektioita eri osin. Maanosasto on aivan suuria, aivan moni, liian monia aukkoja tällä hetkellä. Minä edustan uutta jäsenvaltiota ja minä haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että rautatieverkot ovat jääneet laiminlyönnin kohteeksi. Minun maassani vain 10 prosenttia budjetista käytetään rautateihin ja 90 prosenttia, joka jää jäljelle, tieliikenteen kehittämiseen. Tämä on käytäntö, jonka pitäisi muuttaa. Mitä tulee sitten muihin prioriteetteihin, meidän pitäisi tasapainottaa kehittämismahdollisuudet ajatellen sekä maantietoa, maantiedettä että uusia kehitysmahdollisuuksia. Tämä on perustavanlaatuinen ajatus, Jutta. Jos puhun ihan pitkään, käytä kelloasi, äläkä, äläkä nuijaa. Niin, nämä ovat Tämä perusvetoomukseni komission jäsenen suuntaan. Kiitos vain. Minä sanoin, etten tätä kelloa kilkuta, vaan käytän tätä nuijaa mieluummin. Mutta meidän kello pysähtyi tästä syystä, ei voitu kontrolloida, mutta olit varmaan vielä aikarajan puitteissa. Alde Jensen, olkaa. Niin, kunnioitan teidän kunnianhimoisia tavoitteitanne liikenteen osalta. Ja parlamentissa saatte kyllä tukemme. Haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Miksi tämä tilanne on nyt umpikujassa, että saa enemmän rahaa tenteelle, että saa enemmän rahaa rakennerahastoista kuljetusta varten ja liikennettä varten, investointeja varten – mitä tapahtui niille 30 prioriteettihankkeelle? Mitä tämän asian suhteen voitaisiin tehdä? Kuinka kaukana olemme kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamisesta, jos nyt tällaisessa pattitilanteessa ollaan? Mitä vielä täytyy tehdä? Tämä oli yksi kysymys. Toinen kysymys liittyy siihen, mitä Liberatski juuri äsken sanoi. Hän puhui siitä, että tulisi luoda liikenne- ja kuljetusrahasto niin, että voitaisiin olla varmempia siitä, että osa rakennerahastoista esimerkiksi kanavoidaan TEN-verkostoihin. Tiedän, että tämä on hankala kysymys niin neuvostossa, myös parlamentissakin. Aluepoliittinen valiokunta parlamentissakaan ei ole kauhean innostunut näistä asioista, joten kyllä meillä mielipideerojakin on. Me tiedämme, mitä haluaisimme saavuttaa, mutta kuinka me pääsemme tämän vastustuksen yli? Miten me voimme saavuttaa toisaalta sen tarpeen, tai täyttää sen tarpeen, että jäsenvaltiot voivat pitää kiinni omasta suunnittelustaan ja toisaalta voimme varmistaa sen, että verkostot saadaan rakennettua. Ja ihan lopuksi haluan mainita, tai oikeastaan sitten kysymyksen seuraavasta aiheesta. Mikä on näkemyksenne pienemmistä hankkeista, ei näistä ydinverkostohankkeista, vaan näistä pienemmistä verkostoista? TEN-T-ohjelmassahan meillä on mahdollisuus myös antaa vuotuisia maksuja. Ja joka vuosi tulee enemmän hyviä hankkeita kuin mihin on varaa. Tällaiset hyvät pienet hankkeet voisivat luo, ratkaista rajat ylittäviä ongelmia, voisivat tehostaa kuljetusta ja liikennettä, ottaisivat huomioon ympäristökysymykset, säästäisivät energiaa, veisivät liikennettä pois teiltä, maanteiltä. Joten paljon hyviä hankkeita kyllä on, jotka ehkä tarvitsevat rahaa. Mikä teidän näkemyksenne on näistä TNT-ohjelman pienemmistä osioista ja niiden rahoittamisesta? Kiitos. Kiitos ja Isabel ryhm, vihreiden puolesta. Niin, Kiitoksia puheenjohtaja. Useitakin asioita. Ensinnäkin, hyvä komissaari, olen sitä mieltä, että me emme voi typistää tätä keskustelua ainoastaan monivuotiseen eh, rahoituskehykseen. Komissiolta on tulossa myös vihreä kirja ja täytyy myös muistaa uudet varat, omat varat. Ja sitten tämä kysymys, ähm, me emme saa puuttua vain yhteen liikenteen äh, osioon, esimerkiksi infrastruktuurien tariffiointiin. Se äh, siinä otetaan se riski, että halutaan vain äh, sisäistä tiettyjä ulkoisia kustannuksia ja lopulta keksitään pyörä uudestaan ei meidän täydy toistaa vanhoja virheitä liikenteen ja kuljetuksen äm, alalla. Ä, luvuthan ovat aivan selvät, ne, jotka, miten paljon tulee rahaa rakennerahastoista, aluekehitysrahastoista, miten paljon tulee rahaa teille, miten paljon rautateille. Te kyllä tunnette nämä luvut. Ja sitten mitä tulee jako jakokriteereihin, tekin ne tunnette, mutta ennen kaikkea meidän täytyy pitää huolta jatkuvuudesta, koheranssista. Meidän täytyy saada jatkuvuutta vaikuttaa liikenneverkkojen rahoittamiseen. Ja kun puhutaan kohesiorahastosta, kehitysrahastosta, ympäristölainsäädännöstä, alueiden aluesuunnittelusta. Ei tässä ole kyse ainoastaan koordinoinnista, vaan siitä, että johdonmukaisuutta täytyy saada aikaan. Jotkut tietyt autotieprojektit ovat aivan muiden hankkeiden vastaisia. Tätä täytyy välttää. Ja kun puhutaan ten verkoista niin täytyy ottaa huomioon se, että jäsenvaltiot suosivat aina suuria kansallisia verkkoja, eivät niinkään rajat ylittäviä, vaikka kyllä meidän rajat ylittävätkin aspektit täytyy ottaa huomioon. Ja sitten kun puhutaan vaikkapa rautateistä, rauta, jos, jos nyt investoidaan rautateihin, niin voidaan myöhemmin investoida vähemmän. Jos nyt vaikka ähm, tähän äh, nopeisiin äh, rautatieverkostoihin äh, nyt ähm, käytetään rahaa, niin silloin järjestelmä on luotu. Ja tällä tavalla meidän täytyisi siirtyä kohti nopeaa, vahvempaa järjestelmää sen sijaan, että kansallisella ja paikallisella tasolla rakennetaan päällekkäistä. Tarvitaan siis johdonmukaisuutta. Ja sitten mitä tulee tutkimukseen, meillä on erilaisia hankkeita, kuten Galileo. Ne ovat tällä hetkellä meidän täytyy, täytyy ottaa huomioon tämä satelliittisuus navigointijärjestelmä, mutta myös monet muut järjestelmät niin, että voimme saada aikaan mahdollisimman hyvän järjestelmän. Meillä on siis Galileo, meillä on GPS, modernia teknologiaa niin, että voimme niiden avulla välttää turhaan ajettuja kilometrejä, koska nopeamminkin ja lyhyemminkin voisi matkustaa ja tällä tavalla torjua ilmastonmuutosta. Kiitos paljon. Seuraava on ECR e Pani předsedající, eh, vážený pane komisaři, já považuji... Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Meidän ryhmämme ECR eh, pitää tärkeimpänä sitä, että eurooppalaiset investoinnit eh, luovat mahdollisimman suurta lisäarvoa ja TEN-verkot voivat suuressa mitassa tätä lisäarvoa tuottaa. Olen sitä mieltä, että investointien lisääminen olisi hyvä tällä alalla, kun me katsomme eurooppalaisia väyliä, moottoriteitä tai raidereittejä, niin me näemme eroja Länsi- ja Keski- ja Itä-Euroopan välillä. Keski- ja Itä-Eurooppa ei ole vielä tarpeeksi sidottu Länsi-Eurooppaan ja juuri täällä on suuria mahdollisuuksia lisäarvon luomiseen, kun yhdistetään reittejä, moottoriteitä ja rautateitä läntisiin verkostoihin. Osat Keski- ja Itä-Euroopan alueista, esimerkiksi Baltian maat, eivät ole tarpeeksi eh, yhteyksissä muuhun Eurooppaan. Sama pätee Balkanin alueeseen. Miten te näette tämän tilanteen? Oletteko sitä mieltä, että tällä suunnalla on investointien paikka? Kiitos. Ja nyt kuesta en näe ketään täällä. EFDstä ei myöskään, joten mennään sitten puhun. Kyllähän siellä on suuri kunnia meillä, että meillä on liikenneasioiden valiokunnan puheenjohtaja Isabellen takana istumassa ja me olemme tässä nyt kuulleet eh, jo eh, eh, valiokunnan kannanoton, mutta siitä huolimatta Brian, sinun puheenvuorosi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On mukavaa vaihteeksi olla täällä takana eikä istua siellä ylhäällä edessä. Niin, tulin tähän kokoukseen sillä odotuksella, että halusin puolustaa liikennevaliokunnan kantaa ja politiikkaa, mutta kun tulin tänne saatoin nähdä monia tuttuja kasvoja täällä, joten meidän on hyvä tietää, että olemme hyvin edustettuina täällä valiokunnassa. Kysymys on avainkeskustelusta, jota tänään käydään, ja komission jäsen, äh, siitä komission jäsen tuli keskustelemaan TEN-teestä, koska viime kädessä suuri ongelma on, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa rakentaa kaikkea, mitä halutaan rakennettavaksi. Joten kysymys on siitä, että yritetään saada se, mistä syntyy eniten lisäarvoa, käyttää niitä varoja, jotka ovat käytettävissä meille on hyödyksi liikenteen alalla. Joissakin, jossakin mielessä kenties pitää ääntä enemmän siitä, mitä liikenne voi antaa EU 2020 strategialle, mitä liikenne voi antaa talouden elpymiselle, työpaikkojen syntymiselle, kestävyydelle ja niin edelleen. Sen sijaan, että puhuisimme siitä, liikenne haluaa saada rahoituspotista. Jos teemme tällaisen tasapainotusyrityksen siinä, miten käymme lävitse haittoja ja hyötyjä, niin liikenne on avaintoimija talouden elpymisessä strategiassa. Se on avaintoimija siinä, miten koko Euroopan unionin malli toimii. Eli siis ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen. Ilman liikennettä ihmiset eivät voi liikkua, ilman liikennettä ei voida siirtää tavaroita taloudellinen, ei tapahdu taloudellista toimintaa, joten liikennevalkunnan osalta on tärkeää, että tämä viesti tulee teidän tietoonne. Ja kun te teette täällä työtä, niin on tärkeää, että me levitämme viestiä laajemmalti, ei pelkästään komission suuntaan, vaan myös parlamentin sisällä ja toimielimiin, muihinkin toimielimiin. Siinä mielessä me emme nyt, kuten olen sanonut, emme tule minkäänlais, minkälaisena äh, villinäinen palkkaryöstän ja viemään teiltä rahoja junastanne, vaan äh, me haluamme katsoa sitä, miten voimme harjoittaa teidän kanssanne yhteistyötä niin, että voimme saada parasta arvoa liikenteestä hyödyntäen olemassa olevia budjettikohtia ja tietysti yrittäen saada mahdollisimman paljon resursseja ja lisäresursseja TEN-T-budjettikohtiin, jos mahdollista. Nyt on esitetty kommentteja, joita ovat esittäneet kollegat liikennevaliokunnasta. Ensinnäkin me uskomme liikennevaliokunnassa, että täytyy olla eurooppalaista lisäarvoa TEN-T-verkostosta. Ajat, jolloin 27 kansallista liikennepolitiikkaa oli toiminnassa niin, että voitiin sitten puhua eurooppalaisesta verkostosta, mutta ei mitään erityistä, joka koski rajojen ylittämistä. Niin aikoja täytyy olla ohitse. Me, yli, me tulemme nimen kaikkia pitämään etualalla rajat ylittäviä hankkeita. On olemassa loistava, upea Pariisin Perpignanin ja Madridin Barcelonan äh, huippunopeat junayhteydet, mutta ei mitään Barcelonan ja Perpignanin välillä. Ja muitakin esimerkkejä tästä. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy päästä yli rajojen, meidän täytyy yhdistää kansalliset järjestelmät yhdeksi eurooppalaiseksi järjestelmäksi. Tämä tulee olemaan prioriteettejamme. Puheenjohtaja, toinen asia on sitten liikenteen kestävyysulottuvuus. Mä olen sitä mieltä, että jos on olemassa kunnollista kestävää liikennettä, kunnollinen kestävä liikenneverkosto, se hyödyttää ympäristöä, se hyödyttää sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että lyödään metallia maahan ja, ja, tai levitetään asfalttia. On olemassa avainkysymyksiä, jotka täytyy ottaa esille, ja lopetan näihin, herra rouva puheenjohtaja. Kyllä, meidän on lisättävä kokonaisuudessaan EU-varoja, jotka on osoitettu TEN-teelle EU 2020 strategian mukaisesti. Kuuntelin brittiministeriä, joka puhui alahuoneessa ja sanoi, että Britannian täytyisi saada enemmän rahoitusta TEN-T-ohjelmasta. No, se on aivan loistavaa, mutta sitä ei voi tehdä jos pääministeri sitten sanoo, että me täytyy leikata EU-budjettia, asia ei toimi ihan tällä tavalla. Jonkun pitäisi varmaan kertoa tämä brittiministerille. Mitä sitten tulee suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttamiseen, kustannukset tulevat lisääntymään. Ja se myöskin korostaa sitä, miten suuri aukko on sen välillä, mitä on ja miten, pitä, miten paljon rahoja pitäisi käyttää. Minusta on tärkeää, että lisätään koordinointia sen välillä, mitä varoja on käytettävissä TENTE- ja kohesiorahastoissa, Tällä hetkellä 23 prosenttia kohesiorahaston varoista käytetään liikenteeseen. Mutta kysyisinpähän vain, että kun me käytämme kohesiovaroja, olemmeko me todella samalla pohtimassa sitä, mitä on liikennepolitiikka, mitä on liikenneprioriteetti, mitä ovat ne liikenneprioriteetit, joita EUlla Koska jos katsoo näitä lukuja, valtavasti varoja käytetään teidän rakentamiseen, jo, mikä ei ole mikään Euroopan unionin prioriteetti silloin, kun on kysymys liikenteestä. Joten täytyy olla läheisempi yhteys liikenteen prioriteetteihin, samoin kuin kohesioon ja kohesioalan prioriteetteihin. Ja lopuksi, rouva puheenjohtaja, me olemme aina kiinnostuneita siitä, miten asiat rahoitetaan liikennealalla. Aina kun kysyn komission puheenjohtajan Barrosolta rahoituksesta, hän puhuu aina, käyttää yhtä taikasanaa joukkovelkakirja, mutta niitä ei tähän mennessä ole vieläkään ilmestynyt. Tosiasia on se, että meidän täytyy katsoa sitä, miten me katsomme erilaisia rahoitusmahdollisuuksia TEN-T-hankkeille. Me puhumme yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuksista. Menneisyydessä ne eivät ole olleet menestyksekkäitä. Miksi? Siksi, että julkinen taho on ottanut kaikki riskit ja yksityinen taho kaikki hyödyt ja voitot. Joten meidän pitää saada siihen toisenlaista näkymää ja katsoa myöskin muita rahoitusnäkymiä ja mahdollisuuksia liikenteelle. Jotkut ovat puhuneet äh, siitä, että pitäisi luoda tällaisia äh, rajoituksen, rahoituksen ympäröintiä pitää sitä tiukasti kiinni, mutta kun tämä mainitsee kuka tahansa 27 valtiovarainministeristä saa sydänkohtauksen tämän kuullessaan, mutta tämä kuitenkin on yksi tapa rahoittaa, katsoa miten voidaan rahoittaa TENTE-hankkeita. Ja yksi asia, jota liikennevaliokunta haluaisi esittää täällä, on, että jos jäsenvaltiot saavat teiltä rahoitusta, eivätkä käytä sitä, silloin ne pitäisi menettää nuo rahat. Ei mitään suoraa takaisin varojen palauttamista valtion kassaa, vaan Euroopan kassaa, jossa se voidaan käyttää tärkeisiin hankkeisiin. Kiitos ajasta ja kiitos siitä, että salitte minun puhua. Ja, vielen dank. Kiitos, herra komission jäsen. Uskon, että parempaa lähettilästä kuin kun katsoo Brian Simpsonia, niin luulee, että hän on diplomaatti, mutta parempaa lähettilästä ette saa. Ja se on selvä juttu. Nyt minulla on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Luen ne. Odi, Krell, Vaughan, Pipa, äh, Zenda, Gutmanis. Äh, Minä suljen puhujalistan ja sitten kaikki saavat puhua kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen herra komission jäsen, te olette sitten vastausvuorossa. Kiitos. Sel- Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Simpson, valiokunnan puheenjohtaja, eh, selitti painopisteet eh, liikennevaliokunnasta ja minä yhdyn niihin, kun Euroopan unionilla on jotain saavutuksia – niin se, ja se on rajojen ylittäminen ja kansalaisyhteiskunnan edut ja liikkuvuus kuuluu näihin, niin liikenne kuuluu niihin ilman muuta myös. Ja hän toi tässä, veti yhteen sen, että näin talouden virrat voivat kulkea. Kun me katsomme Euroopan maisemaa, niin on kaksi asiaa, jotka liikenteessä herättävät huomiota. Pienvaltio, teollisuus, ilmaliikenne, Open Sky ei ole vielä toteutettu ja toinen on rautatieliikenne. Kun me tässä katsomme suurinta saksalaista logistiikan yritystä, sen 60 prosenttia liikenteestä on ilmaliikennettä ja ja maantieliikennettä ja, ja laivaliikennekin on, on, on pieni tekijä, koska se ei ole joustava, niin uskon, että tässä nämä haasteet tulevat nimitetyksi, kun liikennöitsijät, huolitsijat, huolitsijat vaativat, että tällaisia valtaisvia rekkoja sallitaan, niin, ja infrastruktuurit joutuvat vielä kovemmille koetukselle, niin tämä ei tule olemaan 22 strategian mukaista. Kun me näihin haasteisiin nyt haluamme vastata, niin kun ten, te, jos te, TEN-T-verkot eivät jää vain haaveiksi, me emme pysty varmaan kaikkia julkisin varoin rahoittamaan, mutta Simpson mainitsi jo sen, että neljännes eh, Ähm, kohesiovaroista menee jo liikenteeseen ähm, epäkoordinoidusti jäsenvaltiossa ja meidän täytyy seuraavalla tukikaudella ähm, määrätä, mihin eurooppalaiset varat äh, ohjataan ja antaa näyttää suuntaa sille, ettei kaikki jää vain äh, haaveiluksi ja että myöskin yhteen toimivuus tulee huomioiduksi. Ja tietysti äh, budjettien säätelijät eivät kuule tällaista, ähm, tällaista määräilystä mielellään, mutta eurovinjetti äh, äh, vaaditaan ja me, jos, ja seuraava asia on se, että liittyen tähän, että vain julkisin varoin näitä ei pystytä rahoittamaan, tarvitsemme äh, julkis yksityistä kumppanuutta. Nämä ovat kysymykset, jotka pitää ratkaista. Kiitos herra Zeller, Jean-Pierre Rodi, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komissaari, haluan luottaa teihin. Tämän hetkisen kautenne aikana olette tehnyt suunnattoman määrän työtä kun olitte Viron keskuspankin johtaja, olitte varsinainen visionaari samoin komissiossakin ja nyt teillä on samanlaisia visioita kuljetuksen ja liikenteen osalta. Mutta liikenne, liikenteestä kun puhutaan, niin puhutaan myös energiasta. Meillä on suuria, suuria investointisuunnitelmia edessämme ja haluaisinkin tehdä kaksi ehdotusta ja myös haluan, että tämä valiokunta pohtisi näitä asioita. Mielestäni nyt on tullut aika saada budjettiin myös investointiotsakeosio. Meillä on juoksevia menoja me, ja meidän täytyy voida budjetista rahoittaa monivuotisia ohjelmia ja jopa katsoa rahoitusnäkemien tuolle puolen. Toinen ehdotus liittyy keinoihin, resursseihin. Kun olemme tekemisissä kansalaisten parlamenttiemme kanssa, niin eikö meidän tulisi, eikö, emmekö ole vähän hölmöjä, kun teemme kolmella tasolla kirjan, äh, kirjanpitotoimia, kun me voisimme yhdistää tiettyjä julkisia äh, menoja. Äh, meillä on 27 hallintoa, vain yksi tulliunioni. Äh, ja kaikkea rahoitetaan pahimmassa tapauksessa ilman koordinointia, erilaista diplomaattitoimintaa, joka on toisistaan riippumatta. Me voisimme hyvin luottaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sen sijaan, että me joutuisimme tukeutumaan 27 erilliseen kirjanpitoyksikköön. Tällä tavalla me voisimme hyötyä merkittävällä tavalla, voisimme, meiltä vapautuisi varoja investointia varten ja tällä tavalla voisimme myös säästää jäsenvaltioiden rahoja. Konstantse mm, Konstantse Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä sanon ensin yhden asian. Koheesiopolitiikka ei ole liikennepolitiikkaa. Siitä olemme toivon mukaan myöskin yhtä mieltä, mutta totta kai alueellinen kehitys on, ilman järkevää liikennepolitiikkaa on mahdotonta. Sekin on selvää ja että tulevaisuudessa koheesiopolitiikassa meidän täytyy antaa panoksemme ja meidän täytyy se antaa, niin siihen liittyvät järkevät liikennejärjestelyt. Kysymys on nyt eurooppalaisesta lisäarvosta ja olen äh, Brian Simpsonin kanssa samaa mieltä, että rajat ylittävät äh, liikenneväylät ovat todella tärkeitä ja mielekkäitä koheesiopolitiikassa niitä täytyy edistää. Mutta uskon, että meidän täytyy myöskin kaksi muuta kysymystä asettaa, nimittäin mitä auttaa, jos me annamme, jos me äh, sidomme jäsenvaltion liikenneprojekteihin kohesion esimerkiksi junayhteys Ranskan ja Espanjan välillä, jos toinen valtio ei halua käyttää varoja eikä mitään tapahdu. Miljoonia on, on siellä sidottu, mutta jäsenvaltiot ne joudutaan antamaan takaisin, enkä näin voi olla. Olenkin ajatellut, että haluaisin tietää, voitaisiinko näitä varoja käyttää toisella tavalla, haluaisin komission sanonta tietää. Ja sitten myöskin meillähän on meidän kannanottomme tässä aluepoliittisessa valiokunnassa tehty, eikä se hyödytä, että jäsenvaltioille palautetaan näitä varoja miten, tulisiko komissio tukemaan tätä, että varat jäisivät Euroopan budjettiin. Tiedämme, että siitä tulee kova kamppailu, mutta me voisimme näin käyttää liikenteeseen näitä varoja. Kiitos. Derek. Uh, Kiitos. Haluaisin sitä yleisen kommentin ja sitten esitän kysymyksen komission jäsenelle. Tämä liittyy asiaan, jonka hän otti esille omassa puheenvuorossaan. Haluaisin yleisesti sanoa edes asian kollega Brian Simpson, Brian jälleen kerran intohimoisesti puolusti liikennepolitiikkaa, mutta hän tekee niin aivan oikein, koska EUlla on monia liikenne hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa, pitäisi varmistaa, että tulevaisuudessa löytämme rahoituksen sen sieltä se on mahdollista. Tapahtuu se kohesipolition kautta, joukkolukirjojen kautta tai investointipankin avulla, mutta tärkeää, että löydetään rahat, koska jos parantaa liikenneyhteyksiä, samalla luodaan myös työpaikkoja, mikä on hyvin tärkeää. Ja erityinen kysymys, jonka haluan esittää komission jäsenelle, on Cesar-hankkeista, joista hän ei puhunut puheenvuorossaan. Kun puhuu liikennealan edustajien kanssa, he ovat sitä mieltä, että edistys tapahtuu hyvin vähän näissä hankkeissa ja että on vaara siitä, että me häviäisimme kilpailun siinä, kun kehitämme uutta ilmatilan hallintajärjestelmää verrattuna Yhdysvaltoihin. Pelkääkö emissiäisen myös sitä, että Yhdysvallat lyö meidät siinä, miten se saa oman ilmaliikennejärjestelmänsä aikaiseksi? Markus Pieper. Markus Pieper. Ja, Kiitos. Herra komission jäsen, tulen aluepoliittisesta valiokunnasta, ettekä varmaankaan usko, että eurooppalainen eh, lisäarvo liikenneprojekteissa on, on, todella tunnustettu asia ja me haluamme eh, sinne mielellään varoja sijoittaa ennen kuin se johonkin muihin eh, häviää raha. Meille kuitenkin tällainen no-go-juttu on... Meillä on äh, pelko, että tässä keskitetään vastuuta ja minua kiinnostaisin, mitä, minkä tarjouksen voisitte meille tehdä, että voitaisiin varmistaa se, että me voisimme enemmän investoida, ähm, kun investoimme ähm, liikenteeseen varoja, etteivät alueet jää vain, vain sivusta katsojiksi. Ei, periaatteellinen valmius meillä on tähän panostaa, onpa kysymysten verkoista tai mistään muusta, niistä voidaan varmaan sopia. Ja sitten toinen kysymykseni koskee varoja. Rahahan on kallista ja, ja meidän täytyy todella tehokkaasti varat käyttää ja eikö olisi nyt aika miettiä enemmän sitä, että investoidaan sinne, missä on paljon liikennettä. Kuulostaa ensin vähän ristiriitaiselta, mutta jos on, on pullonkauloja ja aukkoja, ja, ja vanhentunutta infraa, niin eikö olisi silloin raha tehokkaammin käytetty kuin että se sijoitettaisiin jonnekin syrjäiseen kolkkaan ja hienoja moottoriteitä sinne rakennettaisiin? arvoisa Kiitos, Ines. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, aluksi haluaisin sanoa, että äh, mukavaa, että on tämä tilaisuus ja haluan kiittää komission jäsenistä, että hän on paikalla. Niin, pieni lyhyt kommentti. Tämä, totta kai tämä ennen joulua on viime saatu käyttöön rattiayhteys niin, että nyt voidaan ylittää tämä raja Pervignanista Barcelonaan. Se on avattu. Ja jos tulet, tulet katsomaan, voit nähdä, että voidaan kulkea Pervignanista Barcelonaan päinvastaisen suuntaan. Niin haluaisin sanoa, että ymmärrän pelon keskittämisestä, mutta minulle kuitenkin pelkoa on se, että Ranska ja Espanja eivät tee kotiläksyjään. lähtevät niin tämmöisen aikaan lähteä liikkeelle siitä, että kohdistuvat vain toimintansa alueisiin ja yksi alue on toisella puolella pyrineitä ja toinen toisella puolella. Tarvitaan parempaa hallintaa komission taholta niin, että jäsenvaltiot voisivat todellakin panna toimeen eurooppalaisen lisäarvon, ottaen huomioon kansalliset etunsa ajatellen myöskin näitä yhteyksiä rajojen ylitse. Mutta komission jäsenelle haluaisin esittää kysymyksen. Haluaisin onnitella häntä puolivälin tarkistuksesta. Komissiossa jos olette, haluatte olla innovoija ja haluaisitte ottaa esille eurooppalaista lisäarvoa rahoitusohjelmassa Euroopan taholta ja komission sen tulisi soveltaa samaa periaatteessa muillakin Euroopan politiikan alueilla, investoinneissa, tutkimuksessa, energiassa, maataloudessa ja myöskin rakennerahastojen osalta, joiden eurooppalainen arvo, josta puhuttiin, se pitäisi ottaa huomioon myöskin näissä rajoituissa hankkeissa ja pitäisi ottaa huomioon enemmän kuin puhtaasti kansallinen arvo. Mitä tulee sitten muutokseen, sosiaaliseen kohesioon, ja te näitä uusia rahastoja, joita on suunnittelemassa. mitä te ajattelette, nämä uudet hankkeet, voivatko ne edistää Euroopan kehittymistä strategia 2020 ja antaa uusia sykäyksiä eh, taloudelle. Kiina, eh, Yhdysvallat ovat myöskin rakentamassa teitä ja rautateitä ovat myöskin sijoittamassa teollisuuteen. Meidänkin pitäisi myös pyrkiä samaan suuntaan. Ja Rova Haug, Böke ja muut komission valikunnan jäsenet, miten me tulemme rahoittamaan uudet tehtävät käyttämään joukkovaltakirjoja vai mitä? Ines, sinä ylität kyllä aikasi nyt. Tuossa tulkit joutuivat myös koville äsken. Ines. Thank you. I have one question to... Kiitoksia. Minulla olisi yksi kysymys komissaarille. Kun saimme teiltä budjettiehdotuksen vuodelle 2011, niin te ehdotitte 11 prosentilla korotettavan äm, kansainvälistä liikenneverkostoa, siis 810 oli tämä korotus. Sitten neuvosto, me tuimme teitä, mutta neuvosto vei sieltä 100 miljoonaa, joten 12 pilkku ja risat pois. Marko Polostakin leikattiin 9 prosenttia, Cesarista ja niin edespäin, mutta se nyt ei ollut niin paljon, mutta tämä oli, tässä oli kyse isoista rahasta. Kysymykseni kuuluu, niitä on vain yksi. Jos työstätte jo vuoden 2012 tai muita budjetteja, niin, niin no, ehkä teillä on enemmän tietoa, koska me emme saaneet mitään tietoa neuvostolta. Oliko jotain viipeitä, kuten alussa sanoitte, jäsenvaltioissa? Tästäkö syystä he haluavat leikata ja leikata? Vai oliko kyse vain siitä, että fiskaalisista syistä piti leikata sieltä, mistä irti saatiin? Kiitos. Viimeinen Jan Olbricht. Yes, uh, first I would like to con... Aluksi haluaisin myöskin vahvistaa, että Jensenin diagnoosi on oikein. poliittinen valiokunta on liikennerahastoa vastaan, mutta samaan aikaan voimme todeta, että me voi toistaa kerrasta toiseen, että tarvitaan integroitua lähestymistapaa. Ei, jos ei integroida mitään Euroopan tasolla, kansallisella tai alueellisella tasolla, näin ei voida tehdä mitä katsoa, tapahtuuko integrointi Euroopan tasolla. Jos haluamme, että hyödynsäät integroivat sen, vai halutaanko integrointia myöskin Euroopan tasolla, ja tapahtuisi täydentävää toimintaa. On yhtä mieltä herra Liberatsken kanssa, pitää puhua täydentävyydestä, eri poliitikkojen täydentävyydestä. Onko nyt suunnitelma tehty niin kuin olisi pitänyt tehdä? Kysymykseni on hyvin konkreettinen. Kuten tiedämme, aluepoliittisessa että komissio valmistelee sopimukset komission ja jäsenvaltioiden välillä, ja sopimuksessa on eri elementtejä. Kysymys kuuluu, tuleeko liikenneasioista vastaava komission jäsen työstämään tämän sopimuksen aluepolitiikasta vastaavan komission kanssa niin, että olisi täydentävyyttä. Haluaisin myöskin kiittää komission että täsmällisten käsitteiden käyttämistä. Sanoitte, että rahat eivät ole, ole aluepolitiikan hallinnassa, vaan kysymys on jaetusta hallinnosta. Me emme siis voi sanoa, että alueet on, rahat ovat aluepolitiikan alueella. Kysymys on siitä, miten varoja hallinnoidaan. Sitä on arvosteltu Siksi tämä täydentävyys. Kysymykseni kuuluukin. Eikö nyt tarvita siis seurantaa siinä, että haluamme tällaisen integroinnin lähestymistavan? Kiitos paljon. Nyt komission jäsen vastaa. So, thank you very much and I, I... Uh, Kiitoksia kovasti. Arvostan kovasti uh, sitä, että te tuette kuljetusasioita näin lämpimästi. No yleisestä lähestymistavasta voin sanoa sen verran, että tänä vuonna olen nyt tehnyt työtä tällä kentällä ja näen selvästi, että liikenne ja kuljetus voivat tuoda todellista lisäarvoa Euroopan unionille, eikä sitä välttämättä tunnusteta. Hyvin monet piirit pitävät liikennettä riesana, jota pitää vähentää sellaisenaan. Samanaikaisesti kaikki konkreettiset hankkeet, myöskin konkreettiset ongelmat ovat niin akuutteja tavallisen ihmisen kannalta. Ajatellaan nyt vaikkapa ruuhkia muuta. Kyllä me todella voimme myötävaikuttaa liikenteen ja kuljetuksen profiilin nostamiseksi. Yhdessä liikenne- ja kuljetusvaliokunnan kanssa me olemme erilaisissa ohjelma-asiakirjoissanne korostaneet tätä. Meidän täytyy parastaa liikenne- ja kuljetuksen profiilia myös budjetissa, se on ihan selvää. Jos ei ole budjettia, niin sitä ei ole kukaan. Jos ei ole rahaa, on nobody. Se on selvä juttu. Ja ensimmäiseksi haluaisin korostaa seuraavaa, ja vastaan tässä Jensenille, Anni Jensenille, joka kysyy, että mitä tapahtuu, jos rahaa ei tule. Mitä jos ei tule rahaa? No, entisenä valtiovarainministerinä sanon, että olisi todella kivaa, jos olisi eri projekteja, mutta jos on eri projekteja, täytyy aina vastata siihen, että mistä raha virtaa, ja kaikkia näitä hankkeita varten tarvitaan rahaa. Tarvitaan myös, siis kaikkeen tarvitaan rahaa, kaikkeen tarvitaan talousarvio. Ja kun puhutaan liikenteen rahoittamisesta Euroopan budjetista, niin ei riitä. Rahaa ei ole riittävästi. Jos sama toistuu seuraavissa rahoitusnäkemyksissä, niin minusta nähden se on katastrofi. Ja siitä tulee kyllä kauhea hallaa Euroopan unionille. Joten pyrkiä, pyrkikäämme tehdä työtä näiden ö, uusien bondien joukkovelkakirjojen suhteen. Ö, Kyllä me yritämme kantaa kortemme näiden joukkovelkakirjojen kehittämisen kekoon, mutta tämä kaikki on vain täydentävää. Perustarpeet täytyy rahoittaa, joten me pyydämme teiltä, että jos te ette voi budjettia korottaa kokonaisuutena, niin ajatelkaa edes sen rakennetta. Budjetin rakenteessa sanotaan että liikenteen osuus budjetista on yksi prosentti. Kyllä se on ihan liian vähän näin lievästi sanottuna. Ja rajat ylittävät, siis konkreettiset ö, tenteet. Monet jäsenet näistä kysyivät. Me tällä hetkellä teemme kaikkein tärkeintä työtä näiden rajat ylittävien elementtien parissa. Ne ovat kaikkein oleellisimpia ja tämänhetkisissä TNT-puitteistoissa kaikki ja ohjelmissa kaikki rajat ylittävät hankkeet ovat, niitä on lykätty. Kaikki kansalliset hankkeet ovat aikataulussa, mutta rajat ylittäviä on lykätty. Joten jatkossa haluamme selkeän sitoumuksen jäsen, jäsenvaltiolta. Emme ainoastaan mitään poliittisia avauksia tyy- tyyliin, me haluamme tunnelin. Ei, täytyy tehdä selväksi, mitkä ovat jäsenvaltioiden sitoumukset rahoittaa ja aikatauluja niin edespäin. Tämä on yksi elementti. Sitten siihen, mitä täällä eri kulmista kuultiin, oli kiintoisaa kuulla tätä keskustelua muuten. Teidän käsissännehän on budjetin loppu, se miltä se lopulta näyttää. Kun ajatellaan rakennerahastoja, kohesiorahastoja ja strategisia TEN-verkostoja ja niiden välistä linkkiä, No, minä kuulin täällä epäilyksiä ilmaistavan ehdollisuudesta, korvamerkinnöistä, niin edespäin. Monet suosivat ko- kovasti ö, koherenssia, jatkuvuutta. Mutta, no, no jotkut jäsenvaltiot ovat sam- kanssamme samaa mieltä, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat hyvän epäilevällä kannalla ja haluavat vähentää kohesiovaroja, haluavat pikemminkin rahoittaa kehäteitä, ö, pääkaupunkien ympärillä, niillähän ei ole mitään tekemistä TEN-verkkojen kanssa tai eurooppalaisten verkkojen kanssa. Niin, minä teen Johannes Haanin kanssa yhteistyötä. Aluepolitiikkaa edustaa hän. Pyri, pyrimme ottamaan käyttöön tiettyjä suuntaviivoja ehtoja, jotta saadaan johdonmukaista politiikkaa. Jos te tuette meitä, niin me varmasti tuo onnistumme, emme ehkä sataprosenttisesti, mutta ainakin niin, että voimme välttää että mm, sellaista tilannetta, että meillä on joukko TNT-ohjelmia ja sitten ministeri tulee minun luokseni ja sanoo, että arvaappas mitä, hallitus on muuttanut painopisteitä, ne ovat nyt ihan muut, nyt tarvitaan numero X, siihen tarvitaan rahaa, se meitä kiinnostaa, voidaanko muuttaa koko rahoitusta ja voitteko ottaa kohesiorahat tai rakennerahastorahat pois ja suunnata ne meidän paikallisiin te- tietarpeisiimme. Tämähän on ihan naurettavaa, ei tällaista voida hyväksyä, joten tiettyjä ehtoja komission täytyy asettaa. Meillä täytyy olla yhteinen yhteisymmärrys näistä, mutta ää, lisäkeskustelua tarvitaan. Olen iloinen ää, siitä, että esititte kysymyksen varainkäytöstä. Minä olen kyllä istunut tässä huoneessa tilia vastuuvapaudesta vastuussa olevasta komissio komissaarina olen vastannut koko pulle kysymyksiin ja olen ylpeä siitä, että nyt välitarkastuksessa, TNT-välitarkastuksessa 300 miljoonaa euroa on viety pois siltä, sen perusteella, että rahaa ei käytetä. Näin ironisesti sanottuna, eipä se paljon jännitettä ole aiheuttanut. No joka tapauksessa me haluamme pitää huolen siitä, että rahat käytetään tehokkaasti hyödyksi. Haluan ottaa esiin vielä seuraavan seikan, jonka tekin otitte esiin, nimittäin, että meidän täytyy kehittää rautatieverkostoa. Se on ympäristö ystävällisempää kuin muut liikennemuodot, mutta tämä on muutkikas kysymys. Toki toivon, että tuette meidän Ö, Rautatiet ovat kaikkein pirstaleisin liikenteen muoto. Jos niitä ei panna kuntoon, ne eivät koskaan pysty kilpailemaan teidän kanssa. Me tarvitsemme pan-eurooppalaisen rautatiepolitiikan samalla tavalla kuin meillä on muun muassa ilmailupolitiikkaa. Joten rautateiden täytyy olla kilpailukykyisiä. Se on tärkeä asia. Sitten kohesiopolitiikasta ja maanteista sama juttu siellä. Tietysti haluaisimme pan-eurooppalaisia hankkeita. Emme me sulje pois teitä, erityisesti itäisessä EU:ssa, jossa tieverkosto on heikohko ja sillä on myös selkeitä ympäristövaikutuksia. Jos on paremmat tieverkot, niin tulee vähemmän ruuhkaa, vähemmän saastetta. Joten ei sitä noin vain per se voida sulkea pois, mutta toki haluamme edistää myös muita ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja. Ja on selkeä vaikutus ympäristömyönteisiin kehityksiin. Cesarista. Cesar. Kun halutaan Cesaria kehittää, niin kaikki on suunnitelmien mukaan mennyt. Kaikki menee hyvin. Toinen kysymys liittyy sitten sen käyttöönottoon. Tämähän liittyy yleiseen ilmaa liikenteen valvonnan uudistamiseen. Jos se ei onnistu, niin joudumme pulaan. Jäsenvaltiot ovat päättäneet uudistaa olemassa olevaa lennon valvontajärjestelmää. Tänä vuonna tulemme näkemään, ehkä jopa tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla, miten tämä hanke menee eteenpäin. Jos se ei mene eteenpäin suunnitelmien mukaan, niin sitten täytyy kyllä miettiä, että mitä voimme tehdä, jotta saamme paremman lennonvalvontajärjestelmän. USAhan verrattuna, no toistaiseksi olemme tehneet yhteistyötä USAn kanssa. Ja toivomme, että kun teemme hyvää yhteistyötä USAn kanssa, USAn viranomaisten kanssa, niin voimme saada jonkinlaisen modus vivendin aikaan, jotta voimme kehittää järjestelmiä ja voimme tehdä yhteistyötä. Ja tietystihan USAlla on yksi selkeä resurssi, nimittäin sotilaallinen voimavara – joka poikkeaa siltä osin Euroopasta. Mutta toistaiseksi olemme kehittäneet järjestelmää, joka tulee olemaan johtava järjestelmä, jos me menestyksekkäästi voimme jatkaa lennonvalvonnan uudistamisen osalta. Galileo otettiin tässä esiin, esittelijä otti sen esiin parikin kertaa. No sehän ei oikeastaan kuulu minun toimialaani tänään, se on Tajaanin heiniä, joten en voi vastata Galileo-kysymykseen. Sitten Wortman esitti kysymyksen. Kyseessähän on poliittinen päätös. Mutta meidän monivuotisissa hankkeissamme tällä hetkellä ei näytä siltä, että voimme noin vain lopettaa edistymistämme. Maksut ja luotot täytyy yhdistää ja hankkeita täytyy pystyä rahoittamaan. Meidän täytyy palata budjettivallan käyttäjien pakeille yksityiskohtien osalta – Mutta tässä on kyse siitä, että täytyy käyttää niin paljon olemassa olevaa rahaa kuin mahdollista. Tässäpä oli enemmän tai vähemmän kaikki. Kiitos komission jäsenelle. Todellakin meillä me olemme tänään taas oppineet, että voi olla hyviä ideoita, mutta kuten komission jäsen sanen, jos ei ole hynää, niin ei mitään tapahdukaan. Eli näitä ideoita täytyy pystyä toimeenpanemaan ja te ette nyt sanonut tuosta niin paljon, mutta toivon, että te tuette meitä siinä asiassa, jonka tuo liikennevaliokunnan puheenjohtaja sanoi. Eli jos ei rahaa käytetä, niin silloin se menetetään. Jos ei rahaa käytetä nimenomaan niihin projekteihin, kun ne on jaettu. Ja jollei ole toimivaa liikennettä, niin ei ole toimivia sisämarkkinoita. Ja Salvador päättää tämän keskustelun. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen ja kiitos ennen kaikkea kollegoille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun, joka uskoakseni on ollut mielenkiintoinen ja auttaa esittelijää esitystensä valmistelussa. Ajatellen sitä, mitä että erikoistuneet valiokunnat sanovat asioista. Haluaisin aloittaa komission ja sen lauseella, että jos ei voida lisätä budjettia, niin tulee vaikeuksia rakenteeseen ainakin yksi prosenttia riittävää. Tämä vielä kerran korostaa sitä, että toivomme, että tämä on kuitenkin mahdollista. Niin, ajatellaan asiaa konkreettisesti. Ajattelen komissiosinen vastauksia ja kollegojen kysymystä näyttää olevan näiden yhteyksien välillä. Tässä mainitsin tämän Barcelona Perpignan, mutta pohjimmiltaan valitsee pitkälti yksimielisyys valiokunnan jäsenten kesken ennen kaikkea siitä, että on olemassa välttämättömyys ohjata investointeja infrastruktuuriin, jotta voidaan varmistaa lisäarvo, eurooppalainen lisäarvo, ja jota täytyy korottaa erityis, korostaa erityisesti ennen kaikkea että niitä hankkeita Euroopan laajuisissa verkoissa, jotka liittyvät rajat, jotta voidaan välttää se suuntaus, että jäsenvaltioissa toteutetaan hankkeita, jotka ovat ulottuvuuksiltaan puhtaasti kansallisia. Ja tarvitaan koordinointia eurooppalaisten verkkojen ja ympäristönormien noudattamisen välillä. Meistä on tässä on tärkeää kuitenkin, herra komission jäsen, että kun te puhuitte monimuotoisuudesta siitä, että kun jäsenvaltiot työstävät infrastruktuurihankkeitaan, niin että tapahtuisi todellinen arvio siitä, miten tehdään investointia kansakunta kansakunnalta, koska pidätte tärkeänä sitä, että rautatiet ovat tärkeitä, kun samanaikaisesti jäsenvaltioilla on huomattavia puutteita nimenomaan infrastruktuureissa roteiden alueella, tai ajatellaan sitä, että olisi katsoa, mikä on todellinen infrastruktuuriinvestointi ja tapahtuu kunkin valtion taholta. Tämä on kasvavan tärkeää on liikennepolitiikan osalta jäsenvaltioille näiden kriisin aikana se, että joudutaan lykkäämään suuria infrastruktuurihankkeita, investointia, niihin tarvitaan parempaa koordinointia rakennerahastojen ja koesiorahastojen välillä, samoin myöskin aluepolitiikan kanssa, ja jotta luotaisiin yhteisiä tavoitteita, meitä, meistä usein on, meissä usein erä epäilys siitä, että, että on kysymys siitä, että tarvittaisiinko koronamerkintää vai pitäisikö käyttää tiukasti vain rakennerahastoja intensiivisemmin rakenneinfrastruktuurihankkeisiin. Ja tällä tavoin me monet tähdä, että kaikki komission jotka vastaavat myöskin varojen käytöstä, heillä on myöskin varmasti halua tällaiseen horisontaaliseen toimintaan, olipa kysymys energian kysymyksestä tai liikenteen alueesta tai infrastruktuureista – tähdätte yhteistyötä komissiosen Hanin kanssa – tällainen ohjelmia, joita tehdään jäsenvaltioiden kanssa, joissa pyritään löytämään tällaista täydentäviä ehdotusuutta. Ja helmikuussa tulemme kysymään komission Hanilta, mitä hän ajattelee asiasta, kun tapaamme hänet, koska, koska tämä on tärkeä asia, ajattelen Euroopan tulevaisuutta, kun ajatellaan rahoitusnäkymiä, miten käytetään eri rahastoja. Olen yhtä mieltä siitä, että pitäisi käyttää myöskin investointipankin varoja, välineitä, mahdollisesti myös jokokirjoja, jokovelkakirjoja ja myös sitä, että pyritäisiin lisäämään yksityisen ja julkisen tahon kumppanuutta. Mutta ongelma näissä on, miksi Galileon osalta on nähty, että nämä yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet eivät ole toimineet, ne eivät ole lisänneet yksityisen tahon osallistumista, joten Tämä on se huolestuneisuus, jota koemme ajatellen tulevaisuutta, miten voitaisiin saada lisättyä yksityisen sektorin osallistumista, koska se pyrkii tietysti katsomaan, että mikä on tuotto näistä investoinneista ja sen, että ne ovat varmoja investointeja. Ja lopuksi haluaisin lopettaa kysymykseen, joka koskee rautatiepolitiikkaa. Me budjettiin tai suurevaliokunnan jäsenenä me tietysti puhumme kestävyydestä, investointien kestävyydestä, nimenomaan infrastruktuurin osalta, mutta on tietysti, kun puhutaan siitä, että tarvittaisiin eurooppalaista politiikkaa rautatieliikenteen alueella, tällaista komission taholta on suunniteltu, se on puhuttu tällaisesta European Single Railwaysta, joka olisi samantyyppinen asia kuin Euroopan yhtenäinen ilmatila. Tämä näyttäisi meistä hyväksyttävältä. Uskon, että kaikki ovat sitä mieltä, että tämä lisäisi eurooppalaista lisäarvoa. Ja kaikki komission jäsenet, jotka ovat olleet mukana keskustelemassa tästä, he ovat yhtä mieltä pitkälti myöskin näistä tavoitteista – mutta todellisuus kuitenkin on, että me, me, me joudumme kääntymään asiassa sitten myöskin edelleen budjettivaliokunnan puoleen. Tuo on aivan totta ja toivomme paljon komissiolta, että siitä tulee liittolaisemme, kun on kysymys neuvotteluista neuvoston kanssa ja on tosi paikka. Tässä voidaan kaikenlaista lupailla, mutta sitten minä kiitän teitä sydämellisesti, että teillä oli aikaa tulla luoksemme ja meidän keskustella kanssamme liikennepolitiikasta. Ja uskoakseni voimme toivottaa tervetulleeksi seuraavan komission jäsenen. Minä menen vastaanottamaan häntä. Nein, liebe Kollegen, nein. näin. Ei, ei, kollegat, nyt ei ole mitään taukoa. Täällä jatketaan ihan saumattomasti. Toivotamme tervetulleeksi komission jäsenen, joka hoitaa tutkimusta, innovaatiota ja tiedettä. Sydämellisesti tervetuloa tänne. Meillä on ollut paljon kysymyksiä. Te olette nähnyt nämä kysymykset kirjallisena. Esittelijä on myöskin kirjannut ylös joukon kysymyksiä teille. Ja hän antaa nyt viiden minuutin johdannon näihin meidän kysymyksiimme. Ja sen jälkeen te saatte. Tämä on aina sama kaava meillä täällä. Selitän tämän teille vaan. Ja teille, rouva komission jäsen, teillä on sitten 10 minuuttia aikaa omaan kannanottoonne ja sen jälkeen me aloitamme ryhmien puheenvuoroilla ja sen jälkeen, jos jää aikaan, pääsevät muut puhujat esille täällä ja te voitte sitten vastata näihin kysymyksiin. Kiitos vain. Salvador, sinun puheenvuorosi. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rouva komission jäsen. Hyvät kollegat, nyt on vuorossa viimeinen kohta esityslistalta, joka on aika täynnä. Meillä on ollut niin monia komission jäseniä, jotka ovat vasta- vastaavat menoista ja jotka ovat eh, tärkeitä jotta voidaan saada aikaan kanta tässä valiokunnassa, joka koskee rakennetta ja laajuutta, mitä tulee seuraaviin rahoitusnäkymiin. Tutkimuksen, innovaation, komission sen kysymykset osa olivat omistettuja hyvin pitkälti, kun edellisen komission tapauksessa eurooppalaisen lisäarvotulisuudessa menot tutkimuksen ovat noin 7 prosenttia yhteistyöstä budjetista, eli 93 prosenttia pyritään käyttämään EUn tasoa. Miten onko tämä järjestelmä tehokkaampi kuin sellainen järjestelmä, jossa on todellinen tutkimuksen alue ja että 27 jäsenvaltion budjettitutkimuksen alueella – jos ne sisältäisiin yhteisön budjettiin ja jos niitä koordinoitaisiin komissiosta. Ajattelen arviointia, jonka te olette tehneet seitsemännestä puitohjelmasta, niin sen osalta voidaan katsoa, että menojen taso, sen tulisi säilyä ainakin sillä hetkellä, kuin se on tällä hetkellä, tällä, tällä, tällä, kun se on tällä hetkellä. Onko tämä optimistinen arvio? Ajattelen nykytilannetta, nykyistä henkeä, joka valitsee jäsenvaltioissa – me olemme täysin yhtä mieltä teidän kanssanne, mutta uskotteko te, että ajattelen sitä määrää, joka on seitsemännessä puitohjelmassa, että se on riittävää, jotta voidaan saavuttaa ne tavoitteet, jotka on löyty lukkoon strategiassa 2020 ajatellen nimenomaan innovaatioita ja tutkimusta. Mitä tulee rakenteeseen, tällä hetkellä tutkimus ja investointi ovat samassa otsakkeessa, mutta eri ala, otsakkeissa. Tämä on, äh, ajatellen nimenomaan varojen jakamista äh, rakennastoissa, tämä on ollut toinen tavoite. Meitä haluaisimme tietää, mikä on teidän näkemyksenne, kokemuksenne siitä, mikä olisi paras rakenne, mihin pitäisi sijoittaa innovaatio ja tutkimus ja miten pitäisikö tätä politiikkaa koordinoida paremmin kohesiopolitiikan kanssa – ja sitten tällainen korvamerkintäjärjestelmä kohesiopolitiikan sisällä voitaisiin sillä parantaa synergiaa tutkimusohjelmien, innovaatio ja rakennerahastojen välillä. Toisaalta me aiemmalla vaalikaudella olemme budjettivaliokunnassa katsoneet, miten saatiin käyttöön Euroopan teknologiainstituutti, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että käytännössä on kaksi eh, no, KICtä käynnissä. Mitä tulee tähän eurooppalaiseen teknologiainstituuttiin, onko sillä riittävä kriittinen massa, jotta se voisi pain ratkaisevalla tavalla auttaa eurooppalaisten innovaatioiden edistämiseen? Onko se hanke, joka on eh, epäonnistunut vai onko se asia, jolle pitäisi osoittaa enemmän tulevissa rahoitusnäkymissä. Haluaisimme tietää teidän kantanne. Ja lopuksi meitä pohdituttaa monilla sektoreilla, mutta ennen kaikkea eh, tutkimuksen alueella kysymys siitä, miten saataisiin aikaan parhaiten tutkimusohjelmien tehokasta käyttöä. Meillä on esittelijä parlamentissa, joka käsittelee tätä aihetta, ja me haluaisimme tietää, mikä on komission jäsenen kanta siinä, miten tämä yksinkertaistamisen kysymys voitaisiin integroida kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan, joka on käynnistymässä piakkoin. Miten tulee sitten näihin tutkimushankkeiden toteuttamiseen? Pitäisikö se tapahtua eh, tulosten pohjalta? Ajatellen sitä, miten ne toimivat. Tämä on asia, joka meitä täällä valiokunnassa kiinnostaa, koska me haluaisimme löydä kantamme lukkoon nimenomaan rakennekysymysten osalta ja myöskin siinä, miten varoja osoitetaan eri hankkeille. Ja ajattelen myöskin niitä kunnianhimoisia tavoitteita, joita on 2020 strategiassa. Perfect, perfect. Täydellisesti. Viisi minuuttia. Rouva komission jäsen, teidän kannanottonne. Kiitoksia. On suuri ilo voida keskustella teidän kanssanne strategisten investoinnien, tutkimuksen ja innovaation ja merkityksestä kasvulle ja työpaikoille, erityisesti Eurooppa 2020-strategian puitteissa. Haluaisin ajatella yhteistä strategista puitteistoa ja sitä, kuinka voisimme muotoilla sitä, jotta se tukisi meidän tavoitteemme. Viime lokakuun tiedonannossaan komissio ehdotti, että kaikki instrumentit, jotka liittyvät tutkimukseen ja kehitykseen, ne yhdistettäisiin yhteen puiteohjelmaan. EUn tutkimus- ja innovaatiomenot ovat kaksinkertaistuneet viimeisen ja monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, ja vuoteen 2020 mennessä se tulee kattamaan 7 prosenttia unionin budjetista. Nykyiset ja aiemmat ohjelmat ovat syventäneet tietämystämme ja ovat auttaneet meitä kehittämään uusia politiikkoja, muun muassa ilmastopolitiikkaa, ovat johtaneet konkreettisiin parannuksiin kansalaisten hyvinvoinnissa, on muun muassa tutkittu hoitomuotoja harvinaisiin tauteihin EUn rahoitus on kirvoittanut myös uusia innovaatioita, kuluttajateknologiaa. Ne ovat johtaneet vaurauden luomiseen. Muun muassa se tutkimus, joka johti mobiilipuhelinten 2G- ja 3G-teknologiaan. Ja tutkimuksen rahoitus, jossa pidetään 2013 tasolla 10 miljardia vuodessa, niin se voisi tuoda muassa 400 000 työpaikkaa ähm, vuoteen 2020 mennessä. Tällainen äh, tutkimus tähtää tulevaisuuteen, pyrkii parantamaan meidän kilpailukykyämme globaalisti. Innovaatio- ja tutkimusvarainkäytöllä on vielä suurempi äh, merkitys äh, kasvun ja työpaikkojen osalta ja yhteiskunnan ongelmien ratkaisemisessa. Jokaisen A euron täytyy kannattaa. Haluan, että voimme hyötyä niistä hyvistä käytänteistä, joita meillä on ollut aiemmin, ja sitten teemme uudistuksia vielä parantaaksemme juoksua kilpailijamme, kuten USA ja Kiina. Niin EU ymmärtää sen, että tarvitsemme strategisen lähestymistavan innovaatioihin ja tutkimukseen. Tällä tavalla pääsemme talouskriisistä, mutta meidän täytyy myös muistaa se, että instrumenttien täytyy olla sopivia tarkoitustaan varten. Ovatko ne riittävän laajoja, että ne voivat vastata yhteiskunnan ongelmiin, pönkittää työpaikkojen luomista. Ja Euroopan unionin täytyy johtaa esimerkkein aivan samalla tavalla kuin me pyydämme jäsenvaltioita investoimaan ja modernisoimaan ja parantamaan omaa tutkimus- ja innovaatiojärjestelmäänsä. Meidän täytyy tehdä aivan sama omien, omien instrumenttiemme osalta on ehdotettu modernia, eteenpäin katsovaa EU-budjettia, mutta sen ytimessä täytyy olla innovaatiot, jotta voimme vastata uskottavasti 2020 tavoitteisiin. Samanaikaisesti meidän täytyy puuttua heikkouksiin tämänhetkisissä varainkäyttöohjelmissamme, jotta niitä voitaisiin yksinkertaista, tehostaa ja jotta niistä tulisi ymmärrettävämpiä, avoimempia. Analyysiemme mukaisesti ja myös väliarvioiden kautta olemme todenneet, että meillä on liikaa pieniä ongelmia, liikaa erilaisia instrumentteja, ei yhteistä strategiaa, ei riittävän laajoja ohjelmia, jotta voitaisiin saada aikaan todellisia läpimurtoja. Ja innovaatio ja sen käyttö, täytäntöönpano, sen välillä on aukko. Meillä on aivan liikaa erilaisia sääntöjä eri ohjelmien kesken, heikkoja linkkejä vuoden 2020 prioriteetteihin ja yhteiskunnan haasteisiin dynamismia ja nopeutta puhuu, koska tutkimustuloksia ei muuteta riittävän nopeasti markkinointikelpoisiksi tuotteiksi. Tarvitsemme täydentävyyttä ja strategista yhdenmukaistamista muiden instrumenttien kanssa, siis rakennerahastojen ja kansallisten tutkimus- ja kehitysrahastojen välillä. Ja lopuksi tutkimuksia eivät kansalaiset, niistä eivät kansalaiset koskaan kuule riittävästi. Siksi uskon, että tarvitsemme yhteiset strategiset puitteet, jotka tuovat yhteen EUn kaikki mahdolliset rahoituslähteet on hyvä. Me tarvitsemme riittävän laajaa tutkimusta, jotta voimme vastata Euroopan suuriin haasteisiin ja kirvoittaa työpaikkoja ja kasvua. Me tarvitsemme yhteiset puitteet, jotta voimme tukea 2020-strategian kunnianhimoisia tavoitteita. Tämän lisäksi meidän täytyy vastata myös innovaatiounionin tavoitteeseen tarjota tukea koko innovaatioketjulle laboratoriosta markkinoille. Tällä tavalla voimme vakuuttavasti osoittaa, kuinka puutumme Euroopan tärkeisiin haasteisiin. Se antaisi meille myös mahdollisuuden yksinkertaistaa ohjelmiamme, niistä tulisi vetovoimaisempia myös osallistujille. Yhteiset puitteet innovaation ja tutkimuksen osalta johtaisivat yksinkertaistamiseen. Meillä olisi yhdet säännöt, yhdet menettelyt, yhdet IT-järjestelmät, olipa rahoitusinstrumentti mikä hyvänsä. Yksinkertaistaminen hyödyttäisi kaikkia ja se antaisi meille myös metodin määrittää epäsuoria summia, voisi siis kustannuksia, voisimme hyötyä könttämaksuista, jotka olisivat hyviä, hyviä erityisesti pieniä hankkeita silmällä pitäen ja pilottihankkeita silmällä pitäen. Kuten tiedätte, tieteellinen yhteisö on kuitenkin hyvin kriittinen tämän uuden konseptin suhteen. Meidän tulee parantaa, meidän täytyy myös kehittää kustannusten takaisinmaksujärjestelmää. Me tarvitsemme nopeampia innovatiivisia projekteja. Ne ovat omiaan avittamaan innovatiivisia PK-yrityksiä ja tällä kaikella on vipuvaikutusta niin julkisen kuin yksityisenkin rahoituksen osalta. Tämä riskien, risk share-fasiliteetti on hyödyttänyt jo meitä kaikkia. Rakennerahastoja täytyisi käyttää mahdollisimman mittavasti hyväksi, jotta voidaan luoda uuden sukupolven infrastruktuureja ja edistää alueellista erikoistumista. Minä puollan yksinkertaistamista, sitä, että byrokratiaa vähennetään ja sitä, että, parhaat tutkijat ja innovaattorit pääsevät käsiksi meidän ohjelmiimme. Me tarvitsemme luottamukseen perustuvan lähestymistavan, kun ohjelmia hallinnoidaan. Ja siitä syystä viime vuonna me hyväksyimme tiedonannon, joka koskee EUn tutkimusohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistamista. Siinä esitettiin lyhyen ja pitkän tähtäyksen tavoitteet, joiden avulla voidaan vähentää hyödynsaajien byrokratiaa. Tämä asiakirja on kirvoittanut intensiivistä instituution välistä keskustelua ja voin todeta, että äh, Euroopan parlamentin Carvalho-mietintö, jonka te hyväksytte viime marraskuussa e, suurella enemmistöllä, niin siinä puolettiin nimenomaan meidän äh, tiedonannossamme esitettyjä optioita. Yhteiset strategiset puitteet johtaisivat siihen, että meillä olisi yhtenäisemmät säännöt kaikessa e, tutkimus- ja innovaatiorahoituksessa. Voisimme kapitalisoida, siis hyötyä yhdessä tuloksista ja osallistujien olisi helpompi osallistua hankkeisiin. Täytyy kuitenkin pohtia vielä muutamia kysymyksiä. Miten nämä inno- rahoitusmekanismit tulisi rakentaa, mikä niiden rakenteen tulisi olla ja miten voimme parhaiten palvella 2020-strategian tavoitteita. Me tulemme kuulemaan suurempia sidosryhmiä ennen kuin lyömme ehdotuksemme lukkoon. Tämä konsultaatio aloitetaan vihreän kirjan myötä. Siinä esitetään avainkysymyksiä. kysymyksiä Konsultaatio jatkuu aina toukokuuhun saakka 10. kesäkuuta se pannaan pakettiin. Ja komission lainsäädäntöehdotukset äm, saadaan tämän vuoden lopussa. Tarpeetonta sanoa, että myös hallitusten ja valtioiden päämiesten täytyy antaa meille vahvaa ö, inputtia, kun tapaavat e, ensi torstaina. Hyvät jäsenet, varmasti ymmärrätte, että että tässä vaiheessa en voi ennakoida tulevaa komission kantaa rahoituspuitteista, enkä myöskään uuden rahoitus, tutkimuksen innovaation rahoitusohjelman muotoa tai kokoa, mutta olen tyytyväinen kyllä, jos voin vastata muihin kysymyksiin, joita teillä saattaa tässä vaiheessa olla. Ja, vielen Dank. Kiitos paljon. Nyt mennään ryhmien puheenvuorojen tai kysyjien kierrokselle. Heillä on neljä minuuttia aikaa jokaisella. Maria. Maria Cavallo. Für die EPP. EPP-ryhmä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Kaikkein hil- viimeaikaisin raportti luvuista ei anna kovinkaan kaunista kuvaa Euroopan tutkimuksen tilasta. Suurin osa maailman tutkimuksesta tapahtuu Euroopan ulkopuolella. 60 prosenttia patenttihakemuksista esitetään muissa maissa kuin Euroopan unionin maissa. On olennaista, että me tämän trendin saamme muutettua tulevassa budjetissa ja uud, samoin, uusi budjetti ja uudet ohjelmat tarjoavat meille uuden mahdollisuuden. On oleellista, että olemme nyt päättäväisiä. Jos emme, niin 2020 tulee ennen, ennen kuin huomaammekaan ja sitten on jo liian myöhäistä. Meidän täytyy ö, uudistaa tätä järjestelmää. En, siinä täytyy ottaa huomioon tämä tiedon triangeli ja yksinkertaistaa rakenteita – toisaalta tutkimukseen liittyviä ja toisaalta rahoitussääntöjä täytyy yksinkertaistaa. Näiden tekijöiden valossa haluaisin esittää kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen kysymykseni liittyy rahoituksen tasoon. Minkä verran tutkimusta ja innovaatiota täytyy rahoittaa, että saavutamme tavoitteemme? Minkä verran komission mielestä tarvitaan rahoitusta, jotta jotta voimme saavuttaa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmiemme tavoitteet. Te olette sanoneet, että rahoituksen tulisi vastata ainakin vuoden 2000, siis pysyä ennallaan ainakin vuoteen 2013. Entäpä nämä muut tiedon kolmioon liittyvät ohjelmat? Toinen kysymykseni koskee sitä, kuinka voimme kilpailukyky- ja innovaatiopuiteohjelman sisällyttää tähän puite, tutkimuksen puiteohjelmaan. Voitteko antaa meille yksityiskohtaisempaa tietoa siitä kokonaisrakenteesta, joka komission mielestä sopii näiden tavoitteiden edistämiseen? Ja kolmas kysymykseni liittyy yksinkertaistamiseen. Se, sen jaan kahteen osaan. Ensinnäkin EU-ohjelmat ja niihin liittyvät instrumentit ovat hyvin monimutkaisia ja tämä aiheuttaa ongelmia tutkijoille ja pk-yrityksille, jotka haluavat hakea tutkimusrahoitusta, joten kysymykseni tältä osin kuuluu seuraavalla tavalla. Miten näitä monimutkaisia prosesseja voidaan yksinkertaistaa? Kuinka saamme aikaan yksinkertaisemman puiteohjelman, josta sidosryhmien on yksinkertaisempaa hakea rahaa? Kysymykseni toinen osa. Se liittyy rahoit valittu sääntöjen yksinkertaistamisen seuraavien äm, sukupolvien ohjelmien täytyy perustua yksinkertaisuuteen, oikeudelliseen varmuuteen, osaamiseen ja luottamukseen. Meillä tulisi olla tiedevetoinen lähestymistapa tutkimusohjelman. Miten komissio uskoo, että nämä ydinperiaatteet voidaan parhaiten turvata kahden, kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa? Kiitos paljon. Ivailla neljä minuuttia. Thank you, Madam Chair. Madam Commissioner. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kuten kollegani juuri sanoi, meidän täytyy saavuttaa vähintään kaksi asiaa. Toinen on saada käännettyä negatiivinen kehitys innovaatioiden osalta ja se, mitä te itse sanoitte, siirtää tutkimuksen tulokset myöskin markkinoitaviksi tuotteiksi ja tämä on hyvin kunnioitettava tavoite, teemme mitä tahansa tutkimuksen alueella. Ja minulla olisi lukuisia kysymyksiä, jotka haluaisin kysyä teiltä, ja haluaisin tietää, miten te tulette pyrkimään näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Te puhuitte yhteisistä strategisista puitteista tutkimukselle ja innovaatiolle. Se kuulostaa kauniilta, kunnianhimoiselta. Kuitenkin minä haluaisin kuulla, mikä on mielipiteenne rahoituksen tasosta. Ajattelen sitä, että kysymys olisi sitovista luvuista, miten voisimme saada aikaan lisäinstrumentteja, niin että voisimme saada kiinnostuneiksi yksityisiä ja julkisia tahoja investoimaan tutkimukseen. Sitten on ongelma, joka liittyy alhaiseen näkyvyyteen, pieniin hankkeisiin ja niin edelleen. Samaan aikaan, mitä me teemme pienemmillä tutkimusyksiköillä, tut- pienillä yrityksillä ne pitäisi olla mukana panemassa toimeen tutkimuksen tuloksia. Pitäisikö meidän todellakin keskittyä näihin suuriin, laajoihin hankkeisiin sen sijaan, että me kehittäisimme innovaatioita yrityksissä, mukaan PK-yritykset? Toinen kysymys liittyy sitten yksinkertaistamiseen, jonka te itsekin jo mainitsitte. Ja se on asia, josta parlamentissa on keskusteltu, kun me puhuneet rahoitusasetuksen muutoksesta. Tämä ei yksinkertaistaminen ei ole suinkaan yhdenmukaistamista, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että pyrittäisiin hallinnoista taakkaa yksinkertaistamaan. Mutta mikä on sitten riski, kun me puhumme tutkimushankkeista? Puhuttiin tulevasta innovoinnista ja, innovoinnista ja tutkimuksesta on kuitenkin halua lisätä tätä riskialuetta ja Tämä varmasti voisi olla yksi alue, josta voitaisiin lisätä. Uh, uh, Mitä sitten, jos puhutaan rahoituksesta tutkimukselle ja innovaatiolle tulevaisuudessa, pitääkö meidän edelleen pysytellä samoissa otsikoissa ja otsakke, otsakkeissa ja budjettikohdissa. Mehän näemme, että jos me lisäämme summia, niin se tapahtuu muiden jos me sitämme yhdelle tutkimuksen alueelle, se merkitsee sitä, että lisäykset tapahtuvat muiden alueen kustannuksella. Pitäisikö meidän todella suuntautua näkyviin hankkeisiin luodelle oma budjettikohtansa, eikä sekoittaa niitä muuhun tutkimuksiin ja innovaatioon Euroopassa? Pitä, mm, me haluaisimme myöskin saada tietää, että nämä laajat avaruusohjelma pitäisi ehkä myöskin laittaa omalle kohdalleen budjetissa erikseen. Mm, vielen dank. Kiitos paljon. Jan Gebrandi Alderyhmän puolella. Thank you, Chair, and um, I thank the Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myös komissaaria. Me kaikki tiedämme, että tieto saattaa olla kaikkein tärkein pääoma, joka meillä kansainvälisen kilpailun maailmassa on. Tärkeämpi kuin halpa työvoima tai mikä tahansa muu. Ja tällä hetkellä meidän tulisi olla huolissamme. Näimme tänään uusimmat luvut Euroopan komissiolta ja tämä näkyy muuallakin. Esim. pari viikkoa sitten hollantilainen yritys, joka oli tuottamaisillaan ää, keveitä sähköajoneuvoja, meni konkurssiin. Kiinalainen yritys osti sen. He ostivat sen. Yksinkertainen pieni investointi johti siihen, että saivat vuosien verran teknologiaa investointia e, investoinnin ja tutkimuksen tulosta. Joten tässä voidaan todeta, että aika paljon tärkeää tietoa häipyi ulkomaille. Tämähän on myös meidän tulevan taloutemme ydinkysymys ja siksi sen pitäisi myös olla tulevan budjettimme ydinasia. Minusta Tätä tulisi integroida horisontaalisesti kaikille sektoreille niin, että ei meidän pidä tukea ainoastaan maanviljelijöitä, antaa tulotukoa, vaan pitäisi myös, siis maanviljelijöitä ei pidä tukea, vaan myös maatalouden alalla innovaatioita ja tutkimusta pitää tukea. Ja nyt haluaisinkin kysyä teiltä, mitä te olette tästä asiasta mieltä. Tänä aamuna Oettinger sanoi, että tutkimus on budjettiasia. Olen täysin samaa mieltä. Mitä te ajattelette asiasta, kun ajatellaan tulevaisuutta? ajatellaan sellaisia jäsenvaltioita, jotka haluavat jäädyttää EU-budjetin. Mikä tulee olemaan EU-budjetin rooli, jos se haluaa investoida jatkossa tutkimukseen ja innovaatioon? Ja lopuksi, varain käyttökapasiteetti Euroopan unionissa, varojen käyttö. Onko tämä vakava ongelma? Onko meillä ongelmana se, että meillä on liikaa eurooppalaista rahaa? Minä en usko niin, mutta minua kiinnostaisi tietää, mitä te voitte tästä sanoa ja mitä me voimme tehdä, jotta varojen käyttöaste Euroopan unionissa olisi vielä suurempi. Kiitos paljon nyt Helka Trypel Vihreät. Ähm, ei kuulu uudelleen. Kiitos komission sen siitä sitoumuksesta, että puheessa osoititte. Puhuitte tästä yhteisestä strategisesta puitteesta. Se on kaikkein ratkaisevin strateginen päätös, joka on tehtävä, koska on selvää, että ajatellen Yhdysvaltoja, Kiinaa, Intiaa, Brasiliaa, kansainvälinen tilanne on Euroopan unionin kannalta erittäin tiukka siinä, miten unioni pystyy kilpailemaan nousus, nousemassa olevien voimakkaiden maiden kanssa, jotka investoivat paljon. Ja olemme saaneet kuulla tämän tyypillisen esimerkin juuri siitä, mitä kiinalaiset tekevät silloin, kun se vain on mahdollista. Joten eh, te puhuitte siitä, että pyritään edistämään sovellutuksia, että pyritään kääntymään tutkimuksien suuntaan, samoin kuin myöskin siihen, että tutkimusta hoitaisiin kuluttajien suuntaan, kansalaisten suuntaan. Kysymys on siis eurooppalaisen innovaation kumppanuuksista. Tämä ajatus on olemassa ja että olisi yhden luukun politiikka, jolla tehtäisiin selväksi se, että kysymys ole uudesta ohjelmasta, vaan selkeästä ajatuksesta, että on yksi organisaatio. Niin, että tutkijat ja muut saavat tietää, kenen puoleen kääntyä, selvästi kenen puoleen kääntyä, niin että asiat voidaan tehdä käytännön elämässä helpommaksi. Haluaisin tietää yksityiskohtaisemmin tästä älyllisen omaisuuden oikeuksista ja yhteisöpatentista. On hyviä argumentteja sen puolesta, miksi sitä tarvittaisiin, ja haluaisinkin tietää, voitko kertoa meille jotakin toimeenpanoaikataulusta, toivottavasti nimenomaan ajatellen tätä yhteisöpatenttia. Olen kulttuurivaliokunnan jäsen, ja haluaisin korostaa sitä, että minusta luovat teollisuuden alat ovat hyvin tärkeitä toimijoita – innovaation ja luovien ajatusten alueella. Ja ne ovat hyvin läheisesti yhteydessä myös pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja niiden pitäisi olla olennainen osa strategista tai strategiaa, joka tähtää innovaatioon ja luovuuteen Euroopan unionissa. Haluaisin palata Salvador Cardiikan kysymykseen, joka koski näitä, eh, tätä eurooppalaista teknologiainstituuttia. instituuttia Onko siinä kysymys todella kriittisestä massasta? Ja sitten vielä suurin konflikteihin. Tänä aamuna sen öttingen sanoi, että ei pitäisi olla kilpailua sen, miten rahoitetaan ITERiä ja miten rahoitetaan tutkimusta, mutta todellisessa budjetissa totta kai on konflikti on kilpailua. Ja tästäkin haluaisin tietää, mikä on teidän lähestymistapanne tässä vaikeassa kysymyksessä. Kiitos paljon nyt ECR-ryhmä. Předsedkyně, eh, vážená paní komisařko. Eh, Herra puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. On nykyis ihan selvää, että pääosa varoista tutkimukseen ja kehitykseen eh, rahoitetaan kansallisella tasolla varat nousevat, jos varat nousevat seuraavalla äm, budjettikaudella, niin EU ei investoi sen enempää kuin jäsenvaltiotkaan, ja tästä syystä onkin syytä kysyä prioriteeteista Euroopan unionissa ja myöskin jäsenvaltioiden prioriteeteista missä määrin näitä prioriteetteja voidaan koordinoida, miten Euroopan komissio voi jäsenvaltioiden kanssa tehdä yhteistyötä tällä alalla ja tukea toiveita herättäviä alueita. Miten voidaan yhdistää jäsenvaltioissa tapahtuva EUn haluamaan, haluamiin hankkeisiin? Minusta tämä on haasteellista tul kansallisen tason ja EUn varojen yhdistäminen ja investointi niihin projekteihin, jotka ovat EUlle tärkeitä. Tämä on minusta suurin haaste. Minä en näe kuesta ketään paikalla. Andreasen äh, eh, EF. Isabella would put the question, thank you. Soveliaista kysymyksen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari. Hyvät kollegat, Hollywoodissa on Hollywood-elokuva, jota esitetään tällä hetkellä elokuvateattereissa. Sen nimi on Social Network. Elokuva hienosti kuvailee sitä, kuinka tekninen vallankuvaus tapahtui nimenomaan riskikulttuurissa. Tällainen riskipääomayritys aloitti yrityksen. Internetvallan kumous tapahtui oikeastaan sen vuoksi, että meillä oli hyvä koulutusverkosto, oli verkkoyliopistoja ja vastaavaa. Ja ensimmäinen kommentti onkin seuraavanlainen. Pelkään, että komission tiedonannossa, joka koskee innovaatioita, unionia, niin sanoja ihmiset, yliopistot ja koulutus eivät, ei käytetä lii, riittävästi. Meiltä puuttuu paitsi kulttuuri, myös tällainen innovaatiolähteiden verkoston konsepti. Kysyisinkin, että tulisiko EUn projekteja, äh, projekteja rahoittaa pikemminkin apurahoin ja tulosperusteisesti kuin toiminnan perusteella. Ähm, USA on tällainen StarMetrics-hanke, äh, jonka myötä yliopistot julkaisevat äh, tutkimustensa tuloksia suurelle yleisölle. Tällä tavalla voidaan valvoa sitä, millainen vaikutus tiedeinvestoinnilla on ollut muun muassa työpaikkoihin ja vaikkapa terveydenhuoltoon. Tutkimusinstituutiot ja yliopistot, jotka eivät ole onnistuneet myymään ainuttakaan tutkimustulosta, vaikka valtion rahalla niitä on rahoitettu, pyyhitään listalta, eikä niille myönnetä enää rahoitusta. Minun kysymykseni, komissaari, kuuluu, että miksen me on, miksi me emme omaksu tällaista järjestelmää? Tällä tavalla saisimme ainakin vähän laajemman kuvan siitä, että mihin se raha menee, jota me käytämme, kun investoimme tutkimukseen ja kehitykseen Euroopassa. Ja, dank. Kiitos paljon nyt. Ryhmien edustajien kierros on käyty ja meillä on hyvä tilanne sen suhteen, että kaikki olivat niin kurinalaisia ja nyt saamme ensimmäisen vastauskierroksen komission jäseneltä. Hänellä on aikaa varttia vaille kuuteen, joten tämän ensimmäisen vastauskierroksen jälkeen seuraavat kysyjät voivat kysyä. Äh, luen nimet. Kanibla, Rika Mana, Raima Böge, Lena Eck, Markus Pieper, Marit Paulsen, Iva Scott Mannis und Merit McGuinness. Und Marta Andreasen. Ja. Marta Andreasen. Inge Grässle. Dann fangen wir jetzt... Aloitetaan nyt ensimmäisellä vastauskierroksella. Thank you very much, uh, Chairwoman, and thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos uh, kaikille, jotka esittivät kysymyksiä. Jos etsin liikkeelle näistä suurista hankkeista, ITER, Galileo, GMAS, Viime helmikuussa kohtasin tämän hyvin vaikean kysymyksen ITER. Asian, jota ei ollut hallinnoitu aivan yhtä hyvin kuin tilintarkastustuomioistuin olisi halunnut asian, jossa jäsenvaltiot ovat ottaneet sen kannan, että ongelma on komission ongelma, vaikka he ovat pöydän enemmistönä. Oli hallinnointikysymyksiä, samoin kuin rahoituskysymyksiä, jotka täytyy kohdata. Me kohta tartuimme hallinnointikysymykseen ja teimme muutoksia rakenteeseen Barcelonassa ja me pyysimme kansainvälisiä järjestöjä myös kohtaamaan omat, tarttumaan omiin hallinnollisiin ongelmiinsa ja käsittelemään asioita kansainvälistä kannalta katsottuna. Mutta ITERin rahoitus on toistaisesti ollut ongelma. Ja me luskoimme löytänemme ratkaisun budjettikeskusteluissa ennen joulua. Valitettavasti meillä oli pieni ongelma parlamentissa, niin kuin tiedätte, mikä aiheutti lisähäiriöitä ja joudumme jatkamaan edelleen keskustelua. Kuitenkin minä opin tästä. Ja se on asia, jota siitä lähtien johdonmukaisesti pyrkin tajamaan komissiossa. Meillä täytyy olla suurille infrastruktuurihankkeille selkeästi rajattu budjetti. Me emme ole hyviä niiden hallinnoinnissa, meillä emme ole välttämättä kokemusta niiden tekemisessä, mutta meillä on kokemus siitä, että joka kerta kun budjetissa on puutteita, jäsenvaltiot kääntyvät komission puoleen ja tämän tilanteen emme saa sallia jatkuvaa, niin se oli voimakkaasti sitä mieltä, lähtien liikkeelle siitä turhautuneisuudesta, jota koin Iterin kanssa äh, toimiessani, että tällä tavoin on tulevaisuudessa toimittava. Yksinkertaistaminen. Rahoituksen taso ja mitä sen pitäisi olla. Kuten Rova Karvalju aivan oikein sanoi, mm, kaikissa julkisissa kannanotoissa, jotka olen esittänyt, olen puhunut siitä, että pitäisi säilyt, saada tasoja ainakin vuoden 2013 taso. Se ei suinkaan sano tarkoita sitä, ettenkö olisi iloinen, jos saisin tukea rahoitukselle, joka menisi pitemmälle kuin tämä. Mutta me tarvitsemme ennen kaikkea, kun tarkastelemme tutkimusohjelmaa, meidän täytyy pystyä parantamaan ja osoittamaan kaikille kansalaisille veromaksajille, että me käytämme varoja EU-tasolla – vain silloin, kun kysymys on lisäarvosta suhteessa siihen, mitä jäsenvaltioissa käytetään, ja että me emme jatka sellaista pirstaloimista ja moninkertaistamista päällekkäisyyttä rahoituksen alueella, jota on tapahtunut, jossa on tutkimuksen palasia, osia. Tämän otin esille kuulemisessani viime tammikuussa. Jo tutkimus koskee samaa bakteeriaa, jota tehdään 80 eri tutkimushankkeessa, jotka kaikki saavat rahoitustukea. Me emme voi jatkaa tällaisen, tällaisella tiellä, ja siksi olen erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että on tarvetta koordinoida sitä, mitä tehdään EU-tasolla yksinkertaisessa muodossa, mutta sellaisessa muodossa, joka sallii sen, että asianosaisilla on oikeusvarmuus. Ja se tapa, jolla tämä voidaan tehdä, on yhteinen strateginen puite. Uskon myös, että on tärkeää, että meillä on, että me kohtaamme innovaatio hätätilanteen, joka meillä on Euroopassa, että me kohtaamme sen ennakoivasti. Meillä on tilaisuus tällä viikolla, kun valtioiden ja hallituksen päämiehet keskustelevat ensimmäistä kertaa innovaatioista. Tämä on heille tilaisuus esittää tukensa sille, mitä tällä alueella ollaan tekemässä. Sen lisäksi, että siihen sisältyy myöskin kaksi asiaa, jotka eräs puhuja otti esille, nimittäin innovaatiounionin eh, pistetaulukko, jossa on nähtävissä erinäisiä tiukkoja faktoja kaikkien jäsenvaltioiden osalta. Siitä nähdään, ketkä ovat menestyneet, ketkä eivät. Mutta ajatellen taustaa, jo, siis se mitä herra eh, presidentti Obama sanoi viime viikolla puhuessaan Yhdysvaltojen tilanteesta State of the Union puheessaan innovaatioiden osalta. Mitä tulee sitten tutkimusrahoitukseen, on hyvin tärkeää, että katsomme, mitä sieltä ollaan saamassa hyvin tarkasti. Mutta tämä on asia, jossa tutkimusyhteisö, tiedeyhteisö itse on tilanteessa, jossa se on huolissaan, josta sillä on kysymyksiä – meidän täytyy vetää heidät mukaan, keskustella heidän kanssaan asioista ja vetää heidät mukaan, mutta meidän on oltava tietoisia myös siitä, että tutkimusyhteisössä, tiedeyhteisössä on tiettyjä ongelmia, joita me pitää katsoa. Meillä ei ole riskin ottamisen kulttuuri Euroopan unionissa, sellainen kulttuuri on olemassa Yhdysvalloissa, mutta mehän näemme sen tulokset. Me näemme, että he etenevät koko ajan ja että me pyrimme tavoittamaan heidät Tähän saakka me emme ole katsoneet esimerkkejä, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, mitä sanottiin Alankomaista. Tällaista ei tapahdu pelkästään Alankomaissa, vaan kaikkialla Euroopan unionissa, jossa yritykset ja strategiset laitteet tulevat kiinalaisten ostamiksi. Kiinalaiset ovat nyt hengittämässä niskaan viisi. Kymmenen vuotta sitten me emme uskoneet, että he kiinalaiset pystyisivät tekemään sellaisia harppauksia kuin ovat tehneet. Nyt tämä on totta. He ovat takaovella. Meidän täytyy tarttua tähän. On olemassa strategisia tapoja, joilla asiaa voidaan käsitellä. Voidaan sanoa, että ne ovat tietynlaisia haasteita, jotka kohdistuvat kaikkiin poliittisiin johtajiin tällä hetkellä. Mitä tulee sitten vastaanottokykyyn, käyttökykyyn ja onko ongelmaa? Niin, Mehän valitsemme keskimäärin vain yhden hankkeen kolmesta, mutta oikeastaan yksi kahdesta täyttää laatukynnyksen, laatunormit, ja jos rahoja olisi enemmän, voisimme rahoittaa enemmän hyviä hankkeita, niitä, joita nyt joudutaan tämän rahoituksen ulkopuolelle, koska varoitu, rahoja ei ole. Minä olen sitoutunut siihen, että olemme kun meillä on pieniä välineitä, pieniä hankkeita, joiden osalta ei tapahdu minkälaista koordinointia, niin olen siis sitoutunut koordinointiin. Ei mitään sääntöön ja menettelyjen harminoisointia. Siis jos edustatte pientä ehkä kissuuta yritystä ja tulette komissioon ja haluatte rahoitusta, haluatte rahoitusta puiteohjelmasta, haluatte rahoitusta se innovaatio-ohjelmasta ja mahdollisesti myöskin rakennerahastoista. Teidän pitää mennä lukuisille eri luukuille hakemusten kanssa. Me haluamme tuollakin yhden luukun, yhdet säännöt, niin että kun tulee ja osoittaa, että on PK-yritys, niin tämä olisi myönteinen kehitys yksinkertaistamisessa. Ei riitä se, että vaan puhutaan yksinkertaistamisesta. Minusta täytyy osoittaa teoilla ja sillä, mitä ehdotamme, että yksinkertaistaminen että todella on sellaista, jota tulee tapahtumaan, ja että hallinnollinen taakka, joka on nyt ajamassa ihmisiä pois komissiosta, vähenisi huomattavasti ja riittävästi, jotta ihmiset palaisivat takaisin. Ja ei pelkästään komissio ole puhunut pitkään yhdentämisessä aiemmassa elämässäni tilintarkastustuomioistuimessa tilintarkastustuomioistuin useaan otteeseen vuosikertomuksessaan osoitti, että yksinkertaistaminen oli asia, jota pitäisi tarkastella vakavasti Euroopan komissiossa. Joten strategiset puitteet merkitsevät myös muuta. Siinä on niin sanakseni tutkimuksen perhe koolla. Puhutaanpa energiasta tai digitaalisesta agendasta tai koulutuksesta ja kulttuurista tai mistä tahansa alueesta, jolla syntyy menoja, varojen käyttöä, jotka edellyttää tutkimusrahoitusta, että kaikki nämä ovat osa tätä strategista puitetta. Ja Euroopan teknologinen, teknologiainstituutti on yksi esimerkki siilaisesta elimestä, joka luotiin. Euroopan unioni perusti sen 300 miljoonalla eurolla. Sen piti tukea innovaatiota, tutkimusta – ja näihin koulutusta ja näihin liittyviä projekteja. Se sai tietyn määrän itsenäisyyttä. Se on ennen kaikkea vastuussa komissiosen Vassiliulle. Mutta jos se tulee osaksi strategista puitetta, sillä on mahdollisuuksia kehittää ja tehdä sitä, mitä sen alunperinkin piti tehdä. Se ei siis ole enää eräänlainen orpolapsi, jos nyt näin voi sanoa, komissiossa. Se on silloin osa yhteistä strategista puitetta. Se voi jatkaa itsenäistä autonomista toimintaansa, mutta meidän täytyy varmistaa, että se kehittyy johdonmukaisella kattavalla tavalla, josta alun perin päätettiin ja jota varten se ylipäätään luotiin. Jos tarkastelee esimerkiksi energia KIC. Se on ainoa Euroopan laatuinen yhden luukun aluehanke, joka käsittelee kestävän energian kysymystä ja siinä on kriittinen massa niin, että se voi ottaa huomioon koko energiaverkoston, koko ketjun tuotannosta, kuljetuksesta, varastoinnista aina energian jakamiseen ja vähittäismyyntiin. Se on hyvä esimerkki siitä, mitä me haluamme tehdä tutkimuksen ja innovaation alueella komissiossa kokonaisuudessaan. Sitten rakennerahastot. On olemassa synergiaa siinä, miten rajoitetaan, rahoitetaan tutkimusta ja innovaatiota. Toisaalta eh, eri tahoilta ja tiedän, että komission Haan on pitkälti sitoutunut varmistamaan sitä, että rakennerahastot auttavat rakentamaan sellaista, mitä minä puhun, portaita erinomaisuuteen. Ne jäsenvaltiot, joilla nyt on vaikeuksia ja jotka sanovat toistuvasti, että niillä on valtaisia haasteita siinä, että saavutetaan erinomaista huippututkimusta. Me halu- on erinomaisia huippututkijoita, mutta heitä ei pystytä pitämään jäsenvaltioissa, paitsi jos voidaan antaa heidän käyttöönsä sellainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa heille työskentelyn jäsenvaltiossa. Meidän täytyy siis löytää tapoja, joilla voimme tukea tätä. Meidän täytyy pystyä tukemaan erinomaisuutta, huipputoimintaa, mutta sitä varten täytyy löytää mahdollisuuksia niin, että tällaista voidaan kasvattaa tällaista huipputason toimintaa kautta Euroopan unioniin. Tutkimuksen alue on hyvin tärkeä huomiota siitä, että puhuttiin nimenomaan siitä, että siinä on pirstaloituneisuutta, että siinä on päällekkäisyyttä, että ei ole mitään tästä selkeää linjaa sen suhteen, miten toimitaan EU-tasolla, miten jäsenvaltioiden tasolla. Sanoin jo aiemmin, että meidän ei pitäisi tehdä EU-tasolla sellaista, mikä parhaiten voidaan tehdä jäsenvaltiossa. Se selkeästi merkitsee sitä, että meidän täytyy löytää ja varmistaa, että me lisäämme tämän eurooppalaisen lisäarvon kaikkeen siihen, mitä komission tasolla tehdään, verrattuna siihen, mitä jäsenvaltioissa tehdään. Ei siis rahoittamista rahoittamisen vuoksi, vaan sen varmistaminen, että me annamme sitä lisäarvoa, jota kansalaiset edellyttävät. Ehkä minä tässä vaiheessa, rouva puheenjohtaja, voisin antaa nyt puheenvuoron taas muille jäsenille. Me huomaamme, että olette hyvin innostunut ja, ja myöskin määrätietoinen ja se, sitä voidaan tarvita täällä hyvin. Komission jäsen Kallas äh, lähti täältä, kun, ja sanoin, että kun oli kys- me sanoimme hänelle, että kun joudumme riitelemään neuvoston kanssa myöhemmin budjetista, niin me odotamme, että komission yhtä määrätietoinen äh, ja yhdessä meidän kanssamme esiintyy neuvostoa vastaan. Hienoa. Nyt mennään seuraavalle kierrokselle. Angelika Niebler, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille rouva komission jäsen, että te selvititte, että suuret tutkimusprojektit, kuten ITER ja Galileo, haluatte saattaa vankalle rahoituspohjalle. Ja te saatte tähän parlamentin täyden tuen ja olen iloinen, että yksinkertaistaminen on teidän aikeissanne, te otatte sen vakavasti ja haluatte kaikille näille, jotka tutkivat Euroopassa, helpottaa elämää. Teidän aloituspuheenvuoronsanne totesitte, että pieniä projekteja on tuettu eikä se ole aina ollut tehokasta ja haluankin kysyä tai pyytää, että ettei kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa tueta vain niitä suurohjelmia, vaan myöskin pieniä, pienimuotoisia ohjelmia ja tulee varmistaa se, ja minua kiinnostaisi teidän mielipiteenne tässä, että yliopistot, korkeakoulut ja PK-yritykset saisivat mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisten tutkimusvarojen käyttöön. Toinen asia, te mainitsitte paremman koordinaation, kansalliset projektit ja, ja eurooppalainen puiteohjelma, teillä on tukeni siihen ja, ja pari vuotta sitten jo tämä joint programming, sen taustallahan oli se, että lukuisat kansalliset ohjelmat eh, eh, saatettaisiin linjaan eh, eurooppalaisten ohjelmien kanssa ja mitä uusia ideoita teillä on tällä saralla, että yksinkertaistetaan ja estetään se, että, ja että kansalliset, kansallisvaltiot tukevat samassa linjassa kuin EU. Kiitos. Seuraava on Riikka arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaisesta ja mielenkiintoisesta esityksestä ja vastauksista. Todellakin on hyvin, hyvin tärkeää innovaatiopolitiikan onnistumisen kannalta, että kykenemme tekemään eri politiikan lohkot ylittävää saumatonta yhteistyötä Toiseksi pidän tärkeänä että huomaamme sen että innovaatiopolitiikka ei ole pelkästään tutkimuksen ja kehityksen jatke vaan nimenomaan väline jolla me osaamisen kykenemme muuttamaan rahaksi ja aivan komission jäsen alussa sanoikin niin siinä me olemme eurooppana hieman epäonnistuneet me panostamme paljon euroopassa nimenomaan tutkimuspohjaiseen innovaatiotoimintaan mutta kuitenkin on muistettava että samanaikaisesti suurin osa syntyneistä innovaatioista lähtee käytännön lähtökohdista eli nimenomaan tarkoitan tällä sitä että, että innovaatio syntyy lähinnä yrityksen tai asiakkaan rajapinnalla ja uskon että tähän meidän pitää myös pystyä panostamaan entistä enemmän Kuten, jo muutamissa puheenvuoroissa on koheesiopolitiikkaan viitattukin niin uskon että me emme voi luoda tuloksellista tutkimus ja innovaatiopolitiikkaa ilman koko euroopan kattavaa ja riittävät varat omaavaa koheesiopolitiikkaa. uskon että nimenomaan koheesiopolitiikan instrumenttien avulla me mahdollistamme myös eurooppalaisten kontaktiverkkojen syntymisen alueiden välille ja pystymme näin myös luomaan konkreettisia osaamiskeskittymiä sitten haluan oikeastaan nostaa tähän loppuun vielä neljä tärkeää ydinkysymystä liittyen euroopan innovaatiopolitiikkaan ensinnäkin se että kuinka me eri alueiden omista lähtökohdista kykenemme erottautumaan kilpailijoistamme kuinka me pedataan liiketoiminta alustaa niin että se on houkuttelevaa myös euroopan ulkopuolelle ja kuinka me kulloisenkin aikakauden elämäntapaan pystymme luomaan niitä konkreettisia tuotteita eli innovaatioita. Eli tässä, tässä mielessä nimenomaan haluan painottaa tätä palvelu ja järjestelmäinnovaatiotoimintaa. Ja toki me tarvitsemme sitten ihan konkreettisella tasolla tiivistä yhteistyötä myös ohjelmapuolella eli jos puhutaan vaikka alueohjelmista niin on tärkeää että, ne toimivat saumattomasti myös tutkimuspuolen ohjelmien kanssa. tässä tietyissä maissa on, on paljon tekemistä. mutta haluaisin kuulla vielä komissaarilta kuinka, me voimme todellakin entistä vahvemmin painottaa innovaatiotoiminnassa käytännön lähtöistä innovaatiotoimintaa. Raimar on seuraava. Ja, dank. Äh. Kiitos. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä näistä hyvin äh, raikkaista vastauksista. Haluaisin myös tukea sitä, mitä kollegat ovat sanoneet selkeästä tiettyjen suurten hankkeiden rahoittamisesta, joista täytyy sopia, mutta joille suunnittelukauden aikana ja sen jälkeenkin on olemassa selkeyttä niin, että ne eivät ole riippuvaisia vuosittaisista budjettikiistoista. Jotta emme koe mitään yllätyksiä, rouva komission jäsen, tuleeko teille ITERin ja Galileon lisäksi mitään muuta, mikä kuuluisi tämän tyyppisen rahoituksen piiriin? Toiseksi, uskon, että Carvaljon mietintö on hyvä lähtökohta koko kysymykselle, joka liittyy yksinkertaistamiseen, koska tutkimusyhteisö on järkyttynyt siitä, mitä siltä vaaditaan osittain silloin, kun se haluaa käyttää yhteisöllisiä varoja. Nyt te itse tulette tilintarkastusvirastosta ja kuitenkin raho- tutkimusrahoituksen on osoitettu, näytetty keltaista korttia, eikä tämä nyt ole sitä varoitettu siis, eikä tämä tarkoita sitä, että jos me lisäämme varoja jollekin alueelle, niin silloin komission e, esitysten kautta, jotka liittyvät yksinkertaistamista, jotka liittyy tulevaan puiteohjelmaan, eikö se osoita, että olemme siirtymässä hyväksyttävän, tuolle hyväksyttävän toiminnan alueelle, Eh, ennen kuin me kaikki olemme sitä sopineet, päässeet yksimielisyyteen tästä kolmen prosentin kynnyksestä. Tämähän liittyy se, että jos me puhumme nyt kolmesta prosentista, ja haluan todellakin kiittää sihteeristön valmistelemista työasiakirjoista, kaikista aihealueista, niin täällä on nähtävissä, missä me olemme kansainvälisellä tasolla, siis tämä kaksi prosenttia eh, kansantulosta. Eli meitä puuttuu Euroopan kautta keskimäärin yksi prosentti. Se on paljon rahaa. Onko ajateltu sitä, että seitsemännen puiteohjelman lisäksi tehtäisiin kattava analyysi, On sisältyisi myös kysymys siitä, missä ol, olisi löydettävissä lähi, toissijaisuusperiaatte ja lisäarvo, mitä voitaisiin täydentää tällä Euroopan sisäarvolla kansallista toimintaa? Ja toinen elementti, joka liittyisi esimerkiksi veropolitiikkaan tai vastaaviin toimenpiteisiin, että kokonaisuudessaan pyrittäisiin edistämään ponnisteluja. Ja sitten vielä viimeinen kysymys teidän kokemustenne pohjalta, jotka liittyvät erityisiin ohjelmiin, joita on nykyisessä tutkimusohjelmassa. Saataisiinko aikaa tämmöinen hittiluettelo, josta voitaisiin sanoa, että ne kuuluvat myös tulevaan ohjelmaan, niin että voitaisiin kenties asettaa myöskin uusia prioriteetteja? Linaik. Leena Eksel. Thank you, Chair. Um, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Koordinaattorina minulla olisi muutama kommentti ja vähän, muutamia kysymyksiä. Aika vähän on koordinaatiota EU 2020-hankkeen ja puiteohjelman ja muiden poliittisten ohjelmien välillä, joita meillä on. Tilintarkastuksesta tai kirjanpidosta en tiedä, kannattaisiko nyt mennä kohti luottamuspohjaista kirjanpitoa, pikemminkin tulosperusteista kirjanpitoa. Kolmanneksi yksinkertaistamisesta. Muutamat ohjelmat oikeastaan perustuvat siihen, että tämän hetkiseen, hetkisiin sääntöihin ollaan pettyneitä. Ö, osoittavat vain, että ihmisillä on kyllä keinoja kiertää sääntöjä. Tuen kyllä teidän strategisen puitteiston ajatustanne, kunhan se ei vain perustu tämänhetkiseen komission asetukseen, koska se olisi jo liikaa. Ja mehän järjestimme Itressä kuulemistilaisuuden yksinkertaistamisesta. Kun te katsotte tilastoja ja vertaatte Eurooppaa USAhan, tässä on kyse vain julkisesta rahoituksesta. Jos lisätään privaattirahoitus, niin aukko EUn ja USA-rahoituksen välillä on valtaisa. Tähän täytyy puuttua. Sen sijaan, että lisätään privaattirahoitusta, niin teollisuus, häipyy näistä ohjelmista kokonaan 18 prosenttia viime vuonna esim. Päin, vaikka päinvastaista haluttaisiin. Joten yksinkertaistamisen tulisi olla myös tämän surevaliokunnan mielestä kaikkein tärkeintä. ITER. ITERin ongelma on se, että siitä päätettiin Euratom-sopimuksen perusteella, vaikka me joudumme sitten maksamaan rahat. Kyllä niiden täytyy pitää päättää, jotka viulutkin maksavat. Meidän täytyy toimia, jotta saamme ITERin toimimaan ja tuottamaan tulosta. En usko, että parlamentti enää hyväksyy sellaista ylimaallista varainkäyttöä kuin viimeksi nähtiin. Mikä teidän näkemyksenne on tästä? Ja mikä on näkemyksenne informaatiosta? Onko mahdollista saada tietoa ohjelmista verkkosivuilla mm, ja siitä, mitä tutkimuksen alalla tapahtuu? Ja lopuksi, olen täysin yhtä mieltä kanssanne ETIstä e se kyllä toimii. Kyllä siellä muutama este on, mutta kyllä me niiden yli hyppäämme. Nistis Markus. Markus Pieper seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, kiitos monista hyvistä ideoista. Minulla on kaksi kysymystä. Toinen liittyy rakennepolitiikan ja tutkimuspolitiikan nivouttamiseen. Me näemme alueilla useita esimerkkejä, missä eurooppalaista osaamista kor, korkeakouluissa tuetaan ja korkeakoulujen viereen rakennetaan teknologiakeskuksia, joissa samoista rakennerahastoista äm, ä, käytetään varoja. Meillä on ä, tutkimusvaroja ja, tun, tutkim, ä, ja tällä, ä, tällä rakennerahastoista ä, alueille ä, siirtyy rahaa tutkimuksen kautta ja tämä, tämä, tässä on vipuvaikutusta ja tätä me tulevaisuudessa me, meidän tulisi tukea paremmin. Ja minä haluankin kysyä, miten, millainen voisi olla järjestelmä, jossa äm, olisi velvollisuus koordinoida äm, aluekehitysvaroja ja, ja tutkimuspuiteohjelman varoja, jotta puolin ja toisin sitouduttaisiin yhdessä näitä asioita hoitamaan. Ja toinen kysymykseni, tehän mainitsitte yksinkertaistamisen, että on paljon ohjelmia ja kun PK-yrittäjä haluaisi vain yhden luukun, jolta saa tietoa, niin minun minä sanon hyvä idea, että, mutta missä tällainen, äh, tällainen luukku olisi, Brysselissäkö vai on, sijaitseeko se sitten alueella ja kuka siellä takana luukulla istuu ja päät, tekee ratkaisut? Miten kuvittelette tämän jatkossa? Okay. Kiitos. Seuraava on Marit Pols. Kiitos puheenjohtaja. Ja on mukavaa, että komission sen on paikalla. Nyt haluan esittää kysymyksiä, jotka kenties eivät oikein kuulu komission jäsenelle, vaan oikeastaan enemmänkin meille itsellemme. Jos me tarkastelemme Euroopan kilpailukykyä ja katsomme niitä valtaisia haasteita, jotka ovat edessämme, ajattelemme vaikka ilmastoa, on näyttäisi selvästikin olevan niin, että Euroopan suuri etu on, että meillä on ilmasto, me voimme olla yksi niistä alueista maapallolla, jotka parhaiten voivat tuottaa ravintoa, mikä on loistavaa. Se merkitsee erinäisiä ongelmia, joita varten pitäisi käynnistää tutkimusta. Haluaisin mainita muutaman ratkaisevan ongelman. Yksi on se, että varastoidaan hiilidioksidia. Me tarvitsemme todellakin mit- vastausvälineitä, jotka ovat käytännöllisiä, joita tällä hetkellä ei ole, jotka voivat antaa maanviljelijälle mahdollisuuden saada korvauksen jokaisesta kilosta hiiltä, jonka hän pystyy sitomaan maahan. Tämä olisi asianmukaista. Toinen asia on sitten se, että tarvittaisiin maataloutta, joka mahdollistaa tällaisen varastoinnin. Meidän pitäisi siis pystyä tehokkaammin saada aikaan tehokkaampia rikkaruhien torjuntajärjestelmiä. Suuri kysymys on sitten taas siitä, että tässä olisi käytännön tutkimustehtävä, joka pitäisi toteuttaa. Siis on loistavaa, kun meillä nyt pian on sitten ongelma, tilanne se, että ruoasta on pulaa, tästä tullaan keskustelemaan varmastikin tulevaisuudessa. Me tarvitsemme bioteknistä tutkimusta. Ei voi olla niin, että biotekniikka on sama kuin Monsanto tällä hetkellä 90, nämä kuusi suurta yritystä vastaa 90 prosentista bioteknistä tutkimusta, joka kohdistuu maatalouteen. Me tarvitsemme suuria panoksia riippumattomaan vapaaseen tutkimukseen, joka pyrkii löytämään vastauksia ja voi löytää ne laikkeet, joita ihmiskunta tarvitsee, eikä vain niitä, jotka takavat suuret voitot kuudelle suurelle yritykselle. Voitaisiinko tällaista matkaa maksaa tutkimuksen budjetista vai pitäisikö se sitoa maatalousbudjettiin? Mitä se olisi? Minne se kuuluu? Tämä on käytännön todellisuutta. Danke. Kiitos. Ivas Thank you very much. Uh, I just uh, want... Kiitoksia kovasti. Halusin mainita komission kuulen erään seikan, joka hermostuttaa minua hiukan. Kun me käytämme, kun me katsomme vaikka ää, äh, sivua 6, niin 96,2 miljardia on rahoitus kaikille Euroopassa paljon vähemmän kuin Kiinassa, USA tai muualla. Ja kysymys kuuluukin, jos maksetaan käytännössä ää, äh, ää, äh, puolet siitä, mitä USA, niin täytyypä kysyä, miten tämä raha tulisi keskittää, jotta tulisi paras vaikutus. Jos puhutaan yksityisestä rahoituksesta, niin sen laskemisperuste ei ole ihan selvä. Tieteilijät ja kansalliset asiantuntijat antavat aivan erilaisia lukuja. Valitettavasti näin on erityisesti uusissa jäsenvaltioissa. Ehkä tarvitaan jonkinlaiset puitteet rahoituksen maksamiselle, ei, siis laskemiselle. Mutta perusviestini on seuraava näin viime marraskuisen esityksen. Siinä kerrottiin menestystarinoista. EU-ssa 21 prosenttia on tieteilijöiden menestystaso. Se on kuitenkin aivan eri tasoa kuin maatalousrahoitus tai rakennerahoitus. Tieteilijöille ei korvamerkitä mitään rahaa. Tässä ollaan kuitenkin Euroopan unionissa, ja jokainen voisi kantaa kortensa kekoon kaikkialta Euroopasta. Minua, siis voitteko kuvitella, että vuosi, vuosien 2007-2010 aikana noin 23 500 tiedemiestä 235 000 tiedemiestä osallistui tähän äh, hankkeeseen, mutta mutta nämä hankkeet eivät kauheasti kohdanneet. Olisi parempi, että jäsenvaltiot ehkäpä käyttäisivät vähemmän rahaa, mutta olisi tällaisia konsortioita, yhteenliittymiä. Minä olin aika yllättynyt, kun minä näin näitä taulukoita, joita komissiolta esitettiin. Ja loppujen lopuksi kyse on päällekkäisyydestä, tiedeohjelmien ja rakennerahastojen päällekkäisyydestä. Olen kuullut, että jotkut tiedemiehet pyrkivät käyttämään rakennerahastoja, koska on helpompaa saada rahaa niistä rahastoista kuin eh, tiedeohjelmista, eh, joissa tiedemiehet vertaisarvioivat hankkeita. Ja jotkut te puhuitte tikapuista kohti erinomaisuutta, mutta minä en nyt ole ihan varma. Joo. Merit... Merit Thank you, Chair. And... Kiitos ja niin kiitokset komissiosalle. Olen pahoillani siitä, että en kuullut avauspuheenvuoroa. Mutta vain kommentti. Ehkä kaikki tässä huoneessa ymmärtävät, miten puitohjelmat toimivat. Minä olen pyrkinyt opettamaan itseäni. Se on hyvin mutkikas alue. Ja tämä on asia, joka pitäisi ottaa esille. Meidän pitäisi muut, lakata puhumasta mm, yksinkertaistamisesta on, eh, itse tulee matalon alueelta ja minusta on suorastaan järkyttävää, että me olemme vielä saaneet ratkaistua tätä ongelmaa. On monia ihmisiä, jotka tekisivät hakemuksia, jos voisivat ymmärtää tämän prosessin. Ja niinpä kysyisinkin, on missä, onko missä jäsenvaltiossa hyvää käytännettä, parasta käytännettä, joka liittyy tähän yhden luukun lähestymistapaan yli sektorirajojen? Me voisimme Eikö saada parempaa arvoa rahallemme, jos meillä olisi tällainen menetelmä käytössä? Mitä tulee sitten rahoittu äh, tutkimuksen ja infrastruktuurien koordinointi olisi parempi, jos tutkijat olisivat paremmin yhteyksissä toisiinsa, mutta tarvitaan lisää yhteyksiä tutkijoiden kesken. Sitten kysymys, joka niin kiitän Rova Poulsenia sitä, että oli esille kysymyksen maatalouden ja elintarviketuotannon. Näyttää siltä, että kaikki kehittyneet maat ovat jättäneet inno, investoimatta tähän tutkimukseen, joka liittyy nimenomaan maatalouteen ja teknologian siirtoon. Haluaisin kuulla mielipiteeni tästä. Ja jos kollega lähti tätä pois ja puhui, hän puhui siitä, miten suorat tulotuet maanviljelijöille yksittäisiin tutkimuksiin ja innovaatioon. Minä olisin kyllä erittäin huolellinen tästä, huolissani tästä, koska maatalouden alalla saadaan 50 prosenttia siitä, mitä muilla sektoreilla saadaan. Meidän ei pitäisi nähdä maatalousbudjettia minään helppona maalitaululla muiden politiikan alueiden toteuttamiseen. Sanoisin, että tähän ei enää ole tilaa, tällä ei enää ole tilaa tulevaisuudessa, ja on myöskin, että kollegat olisivat tätä vastaan. Mutta maatalouden lisäksi perustutkimuksen osalta meillä on koko biotalous, jonka osalta komissio on tehnyt paljon työtä. Meidän pitää saada siihen enemmän huomiota nimenomaan ruohonjuuritasolla. Kiitos ja nyt Marta Andreas. Eh, Seitsemän vuotta sitten, kun tämä parlamentti ja komissio valmistelivat monimuotoista rahoituskehystä, josta puhumme juuri tänään, niin olen varma siitä, että silloin esitimme samankaltaisia toiveita kuin tänäänkin. Niille oli luonteenomaista samanlainen sanojen käyttö kuin tänäänkin strateginen, kasvu, työpaikat, yksinkertaistaminen, lisäarvo. Tällaisia sanoja käytetään. Meillä ei ole selkeitä indikaattoreita siitä, kuinka menestyksekkäitä ne ohjelmat ovat olleet, joita hyväksyimme, mutta realiteetit ovat hyvin erilaiset. Tänä päivänä ei ole kasvua, ei ole työllisyyttä ja meillä on suuri rahoitus- ja talouskriisi. Meillä on myös tilintarkastustuomioistuimen raportti, vuotuinen sellainen, kuten hyvin tiedätte. Se on osoittanut sitä, että sääntöjä rikotaan aika paljon. Säännön vastaisuutta on paljon. Se osoittaa, että me ohjelmat eivät ole niin menestyksekkäitä. Joten kysymykseni teille kuuluu, mikä tällä kertaa on erilaista? Tehän teette nyt ehdotuksia vuodelle 2014, mutta edelleenkin siihen on kolme vuotta. Kriisi on tänään, työttömyys on tänään. Mitä kolmen vuoden aikana tulee tapahtumaan? Vai odottelemme, odotetaanko vain vuoteen 2014 ja odotetaan jotain ratkaisuja? Eikö olisi, miten tämä nyt sanoisin, tehokkaampaa pyrkiä koordinoimaan eri jäsenvaltioiden politiikkoja yrittämättä keskittää niin paljon, ottaen huomioon, että meillä ei ole tarvittavia resursseja. Kun määritellään koordinaation ja keskittämisen suhdetta, niin se on ihan avainasemassa – kun pohditaan, kuinka tutkimus ja innovaatio voivat muuttaa tilannetta tässä kriisin ikässä. Ja, vielen dank. Kiitos paljon. James Ellis. Thank you, Madam Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kolme asiaa, jotka itse asiassa sisältävät erinäisiä asioita, joita kollegat otteet esille, mutta otan niitä ehkä eri tavalla esille. Te puhuitte eurooppaista lisäarvosta, olemme puhuneet siitä useammassa yhteydessä tänään aiemmissa kokouksissa eh, tällä valiokunnassa te sanotte, ehkä voisitte esittää sen, miten ennen kuin komissio ja neuvosto ja parlamentti löivät lukkoon luvut, olisi hyvä, että voisitte esittää tietoa siitä, mikä on ollut menestyksekästä ja mikä epäonnistunutta nimenomaan eurooppalaisen lisäarvon kannalta olisi hyötyä siitä, jos me tietäisimme, että olemme käyttämässä rahaa johonkin, joka tulee toimimaan Ehkä sitä voidaan ennustaa täysin, mutta voitaisiin katsoa, että on, voisimme oppia aiemmista ongelmista. Sitten kysymys, joka liittyy tähän yksinkertaistamiseen. On yleistä tietoa, että on yli 30 000 tutkijaa yli 200 000 Euroopan unissa, jotka ovat laittaneet nimensä verkkoon ja sanoneet, että eivät missään tapauksessa tule osallistumaan seuraavan ohjelmaan, puiteohjelmaan, tutkimuksen puiteohjelmaan niiden ehtojen vuoksi ja olosuhteiden vuoksi, jos joutuvat työskentelemään. Minulla on tietoa yhdeltä valitsijalta, koska hän sanoi, että hän, että hän on äh, joutumassa tilanteeseen, jossa Norjalla on pyytämässä takaisin, mutta että on aika uskomatonta kuvitella, että pienet voisivat tehdä tällaista, puhumatta suuremmistakaan. Miten te uskotte saavan enemmän ihmisiä takaisin harjoittamaan yhteistyötä? Riippumatta sitten, miten olette rahaa, jos te ette onnistu tässä, te ette pysty käyttämään rahoja menestyksekäästi. Tähän liittyy toinen kysymys. Me tiedämme, että koreperistajien neuvostossa on paljon vastarintaa yksintämistä vastaan, johtukoon siitä, että valtiot eivät halua rahaa Euroopan tasolta, vaan haluavat, eivätkä halua nähdä, että siitä olisi menestystä, vai onko teidän mielestänne niin, että, että te viette asian tilintarkastustuomioistuimeen, että saisimme rahoitusasetukseen muutoksia. Tässä talouksessa, teillä olisi enemmistö sen takana, mutta mutta budjettivalvonta valiokunnassa puhutaan siitä, että yksinkertaistaminen on törmässä kuitenkin kiviseinään, kun on kysymys siitä, että muuttaa siis sääntöjä. Mitä tulee asiakirjoita, niitä on jaettu iltapäivällä, koska se pikaisesti kohesiovaroissa on käytetty huomattavasti enemmän varoja kuin muualla tutkimuksen rahoituksessa. Jos me haluaisimme huippututkimusta, niin pitäisikö enemmän sijoittaa tällaisiin hankkeisiin, jotka todella edistävät sitä. Inge. Inge. Se on. Meidän on rehellisyyden nimissä kysyttävä myös siitä, mitä voidaan toimenpanna ja kenen kanssa. Meillä on nyt jo tutkimusalalla rahaa käyttämättä ja minusta meidän täytyy ensinnäkin henkilöstö sääntöä muuttaa. Komissio yrittää äh, antaa äh, delegoida ulospäin paljon tehtäviä ja äh, tämä jatkuu. Nyt meillä on uusia malleja, jotka eivät kaikki aivan toimi. Ja nyt taas delegoidaan pankeille rahoitusvälineiden käyttöön ja Eh, esimerkiksi teollisuusvaliokunnassa eh, vain on, voidaan varoittaa, että niitä varoja ei ole saatu, mitä haluttaisiin, koska riskianalyysit näyttävät eh, muuta kuin on odotettu. Ja nyt henkilöstöresursseista kysyisin, mitkä, mitä tarvittaisiin, jotta sais, onnistuttaisiin paremmin. Kiitos. Teresa seuraa. Teresa, it's yours. Muchas gracias, presidenta. Kiitos. Olin kuuntelemassa edellistä puhujaa. Ajattelen, koska olin puhumassa saman suuntaan. on hyvin, että ITRE on valiokuntaa, jossa ollaan käsimme samoinen tyyppisiä asioita. Niin, kun puhun kysymyksiä, joita ollaan kohtaamassa tiedepolitiikan alalla, yksinkertaistaminen, budjetti innovaatio, koordinaatio, synergeitä ja niin edelleen. Ja olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä olen tänään kuullut, mutta on yksi kysymys, jonka on se, että ei ole puhuttu siitä, mitä tarvitaan inhimillisiä resursseja. Jos oli budjetissa mitään hyötyä, jos meillä oli riittävästi tutkijoita. Seitsemännessä puitohjelmassa me saatumme todeta, että puuttui yli 700 000 uutta tutkijaa, ja tämä ei pelkästään riitä, täytyy saada aikaan lisää liikkuvuutta, pitää saada aikaan todella selkeä urakuva, jotta nuoret lähtevät liikkeelle tällaiselle tieteelliselle alalle. Meillä on ohjelma, Angela Nible oli esittelijänä, kun käsiteltiin edellistä puitohjelmaa, mutta se on perustutkimus, sitten ovat nämä huippuyksiköt. Nämä tietysti ilahduttavat meitä kaikkia, mutta, mutta on eroja esivaltioissa naisten ja miesten välillä. Minä kuitenkin olen sitä mieltä, että äly on jaettu tasaisesti, eikä siinä tule mitään rajoja pohjoisen ja etelän, eikä vanhoja uusia esivaltioiden välillä, eikä miesten ja naisten välillä. Joten jos on olemassa tällainen jako, niin on olemassa tiettyä keskitymistä siinä, että tuet ovat käytämässä tiettyihin valtioihin, mutta me, myöskin naiset tarvitsevat tukea siinä, että he voisivat toimia näillä alueilla. Sitten minun kysymykseen liittyy myös se, että mitä uusia varoja tullaan osoittamaan siihen, että ratkaistaan tämä ongelma, joka liittyy henkilöstöongelmaan, tutkijoiden määrään ja nämä, meillä on myöskin nämä huippuosaamisen kysymykset. Sitten on kaksi kysymystä, kaksi ohjelmaa tai kaksi välinettä, joilla on perustavanlaatuinen rooli tulevaisuudessa kaiken sen kannalta, mikä liittyy tutkimuksen kehityksen innovaatio kokonaisuudessa. Yksi niistä on ITER, puhutaan, äh, anteeksi, tutkimuksen teknologiainstituutti puhuu rahoja, on aivan totta, olen täysin tietoa siitä, että tarvitaan enemmän varoja mutta toisaalta myöskin odotamme roolia ja sitten ohjelma, joka käsittelee kilpailukykyä ja innovaatioita SIP. Tästäkin haluaisin kuulla teidän ajatuksianne. Gut, das war jetzt ein... Hyvä. Tässä vähän ylitettiin aika noin puolella, jos ollaan ihan tarkkoja. Ja sitä paitsi Teresa mainitsi, että äly on jakautunut joka puolelle miesten ja naisten välillä etelän ja pohjoisen ihan tasan. Minä en sitä usko kyllä. Rouva komission jäsen, te vastaatte myös tähän kysymykseen. Thank you very much and again thanks to all. Kiitoksia kovasti ja kiitoksia kaikille jäsenille, että näinkin älykkäitä kysymyksiä esititte yhteisohjelmasta vastaan kysymyksiin esittämisjärjestyksessä. Tämä on hyvin kiintoisa. E, meillä on kiintoisa e, esimerkki Alzheimer taudin tutkimuksesta. Siellä, siellä on useita tutkijoita useista jäsenvaltioista, hyvä pilottihanke, mutta se edellyttää vahvaa koordinaatiota ja jäsenvaltiot pyytävät jatkuvasti komissiolta siihen tukea. Mielestäni jäsenvaltioiden täytyy sitoutua myös rahoituksellisesti, jotta se onnistuu. ITERistä, no mielestäni vastasin jo aika kattavasti aiemmin. Te tiedätte, mitä olen mieltä ITERistä, mitä olen mieltä näistä suurista infrastruktuurihankkeista, joita komissio tukee. Niille tarvitaan tällainen rajallinen budjetti, vahvaa hallintoa. Me emme saa toistaa ITERin ja Galileon tarinaa uudestaan. EU-patentti, se, siitä esitettiin kysymys jo ensimmäisellä kierroksella, unohdin vasta. Tietenkin tämä on komissaari Barnierin heiniä, mutta sanoisin, että 12 jäsenvaltiota, kuten tiedätte, on pyytänyt komissiolta uutta patenttiehdotusta tiivistetyn yhteistyön puitteissa. Joulukuussa komissio hyväksyi tämän tiivistetyn yhteistyön. Nyt ennakoidaan neuvoston päätöstä Unkarin puheenjohtajuuden aikana, ehkäpä kilpailuneuvostossa maaliskuussa, hyväksyvät siis tiivistetyn yhteistyön. Sitä ennen pyritään parlamentilta hyväksyminen. Oikeusasianvaliokunta parlamentissa ymmärtääkseni on jo lausunut, että se tukee nopea, nopean päätöksen tekemistä tiivistetyn yhteistyön keinoin, koska innovaatioiden kantilta realiteetit ovat ne, että kustannukset EU-yrityksille ovat 20-kertaiset, siis patenttikustannukset kuin USAssa. Ja tällä on tietenkin halvaannuttava vaikutus erityisesti PK-yrityksille. Innovaatiokumppanuuksista, kuten jo sanoin, nämähän sisältyivät alkuperäiseen vastaukseeni meillä on uusi keino kir- boostata, pönkittää julkista tukea tutkimuksen innovaation mm, suhteen, kun jos me vain pääsemme eroon niistä pullonkauloista, jotka tunnettiin, jotta nopea tällainen markkinointiväylä löydetään. Meidän täytyy puuttua yhteiskunnan haasteisiin ja tällä tavalla parantaa EUn kilpailukykyä ja tämä on todella tärkeää, koska tämä konsepti tarjoaa sen strategisen lähestymistavan, josta jo puhuin, eh, ja kaikkihan palautuu Eurooppa 2020 strategiaan. Sen sijaan, että annettaisiin uutta rahoitusta, tavoitteena on luoda synergiaa jo olemassa olevien ohjelmien kesken. Puhuin täällä EI e, peistä. Ne eivät ole mitään uusia instrumentteja. Minä vastustan sitä, että uusia välineitä luodaan uusien välineiden luomisen tähden. Minun eh, voin kertoa teille, että me tällä hetkellä eh, käymme läpi kaikkia näitä välineitä, kaikkia instrumentteja. Minun mielestäni ei tarvitse luoda uusia välineitä ennen kuin olemme päättäneet, että ne, joita jo on, saavat häipyä. Jos nyt sitten halutaan tuoda kaikki nämä instrumentit yhden sateenvarjon alle, kuten yhteisessä strategisessa puitteistossa todettiin, ja jos halutaan viedä ne kohta, y, kohti yhtä suuntaa, nimittäin innovaatiokumppanuutta kohti, niin me voimme kyllä hyödyntää innovaatiopotentiaaliamme ja löytää Euroopan laajuisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Meillä on pilottikumppanuuksia, jotka liittyvät muun muassa aktiiviseen terveeseen ikääntymiseen. Ikääntyminen on todellinen ympäristön haaste, joka aiheuttaa paljon ongelmia ja valuttaa jäsenvaltioiden budjetteja. Budjetithan ovat saman kohtalon kohteena kaikkialla maailmassa. Tällä hetkellä konsultaatio tämän pilottihankkeen osalta on saatu päätökseen ja olen oikein tyytyväinen siihen, että Euroopan parlamentti oli jo päättänyt tukea tätä kumppanuutta. Me toivomme, että saamme sitoumuksen ensi torstaina myös hallitusten ja valtioiden päämiehiltä. Mitä tulee tutkimuksen puiteohjelman seitsemän arviointiin, me olemme oppineet aika paljon siitä arvioinnista, joka, jonka asiantuntijoiden ryhmä Bergin johtamana tekivät. Me tulemme vastaamaan tähän tulokseen ja tulemme vastaamaan myös niihin kysymyksiin, joita täällä on esitetty, jotka liittyvät muun muassa lisäarvoon, tähän 21 prosentin lukuun. Minä en oikein tiedä, mistä tämä luku tulee. Ehkäpä parlamentaarikko voisi avittaa minua <laughs> lopuksi, koska kun minä katson tutkimus- ja innovaatiorahoitusta, niin näen, että se on tärkeää rahoitusta – siihen täytyy tämä rahoitus täytyy investoida sillä tavalla, että se on omiaan tuottamaan lisäarvoa Euroopan tasolla. Ja sen vuoksi Euroopan tutkimusalueen aikaansaaminen on äärimmäisen tärkeää vuoteen 2014 mennessä, jotta voimme varmistaa sen, että ponnistuksemme eivät pirstaloidu samalla tavalla kuin muualla, muilla aloilla unionissa usein tapahtuu. Kun katsotaan tutkijoita yksi ihan viimeisin, niin Elis puhui näistä tutkijoiden online-vetomuksesta. No, he kävivät pakeillani viime viikolla, esittivät vetomuksen ja antoivat minulle myös lahjan, joka on edelleenkin mm, pöydälläni. Se, siinä oli vain pieni määrä kaikista niistä tutkijoista, jotka ovat täysin turhautuneita, koska on niin paljon hallinnollista taakkaa ja byrokratiaa, jotta saisi rahoitusta tutkimuksen puiteohjelmasta. Kun puhumme yksinkertaistamisesta, ja helppoahan se on puhua yksinkertaistamisesta, kuten Andreas sen sanoi, helppo sana sanoa, mutta minusta kyse on siitä, mitä me teemme, ne toimet, joihin tartumme. Meillä on jo tiettyjä toimia, joihin olemme tarttuneet Komissiolla on tiedonanto yksinkertaistamisesta. Toki varainhoitoasetusta täytyy uudistaa ja se tulee mahdollistamaan sen, että voimme tehdä paljon pidemmälle meneviä yksinkertaistamistoimia kuin tähän saakka. Ja tietysti parlamentin ja neuvoston täytyy niistä päättää. Sitten tämä siedettävä riski tai virheriski on asia, josta komissiossa keskustellaan paljonkin. Ja budjettivalvontavaliokunnassakin sitä keskustellaan. Questler ja minä olemme jo keskustelleet aiheesta, kun kävin budjettivalvontavaliokunnassa Ja keskusteluthan eivät toki ole vielä ohi. Mutta on tärkeää se, että todellista yksinkertaistamista tapahtuu, että me vain puhu siitä. Annoin luvun budjetinvalvontavaliokunnassa. Jos me haluamme saavuttaa kahden prosentin tavoitteen, niin se tarkoittaa 5200 uutta tilintarkastusta, jotta pääsemme siihen henkilöstöresursseja, joita tarvitaan tämän tekemiseen, pienimpienkin summien jahtaamiseen tarvitaan aikaa. Se tarkoittaa sitä, että minun mielestäni meidän täytyisi tarkastella suurempia lukuja, suurempia yrityksiä, suurempia sidosryhmäläisiä. Meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unionin käyttämää rahaa näillä alueilla todellakin voidaan asianmukaisesti tarkastaa komission toimesta ja tilintarkastustuomioistuimen toimesta ja hyväksyä, ja se on käytetty oikein. Sitten koulutus. Madrell puhui koulutuksesta ja liikkuvuudesta. Liikkuvuus on hyvin tärkeää. Se on alue, jolla komissari Andor ja minä teemme kovasti yhteistyötä. Se on alue, jolla meillä on tämä niin sanottu ö, vuotava putki. Me puhumme vuotavasta putkesta, kun puhumme naistutkijoista. Naiset aloittavat tutkijan uran, sitten perustavat perheen. Heidän on hyvin vaikea päästä takaisin uraputkeen. Vaikka haluavat yhdistää perheen ja tutkimustyön, niin työolosuhteet eivät ole kauhean vetovoimaisia, eikä tämä tietysti päde ainoastaan tutkimukseen, vaan kaikkeen elämään äh, kollegan kanssa siis teemme yhteistyötä, voidaanko me varmistaa sen, että saamme aikaan todellista liikkuvuutta ja voimme myös tarjota ratkaisuja tähän vuotavaan putkeen. Sitten koulutus, tiede, insinööritaito, matematiikka, koulutus näillä aloilla on asia, johon täytyy puuttua kaikissa jäsenvaltioissa. Se on alue, jolla komissiolla ei ole toimivaltaa. Me voimme vain rohkaista ja tähdentää niitä ongelmia, joita on, jotka e, voimme tähdentää niitä ongelmia, joita tällaisen koulutuksen puute aiheuttaa, eikä tämä pere ainoastaan Euroopan unionin, vaan myös USA on samankaltaisia haasteita, jotka liittyvät tiedeaineiden koulutukseen. Toisaalta kun katsotaan itään, Kiinaan, siellä investoidaan kolossaalisesti tähän alueeseen. Kyllä meillä on sieltä läksy, jos toinenkin opittavanamme, joten meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita ja kukapa paremmin kuin Euroopan parlamentin jäsen, Meppi, voi korostaa näitä asioita alueellisesti. Sellaisena aikoina, kun pitää noudattaa budjettikuria kaikkialla jäsenvaltioissa, niin on kiintoisaa tarkastella niitä jäsenvaltioita, jotka tekevät kaikkein kiihkeimpiä budjettileikkauksia, mutta ovat kuitenkin voineet ylläpitää tai jopa lisätä varainkäyttöä tutkimukseen, innovaation tieteeseen. Minä aina annan Suomen esimerkkinä. Suomi on hyvä mallioppilas. 90-luvulla Suomessa oli suuria taloudellisia ongelmia, mutta hallitus teki sellaisen päätöksen, että haluttiin investoida strategisesti tutkimukseen ja koulutukseen, ja se on maksanut. Ja jos nyt katsotaan niitä jäsenvaltioita, jotka tunnen parhaiten, oli kiva nähdä, että huolimatta siitä suuresta tuskasta, jota väestö on nyt joutunut kokemaan, niin 12 prosenttia lisää annettiin tieteelle ja innovaatio omassa kotimaassani. Eli tällaista me haluaisimme tapahtuvan jäsenvaltioissa muuallakin. Elintarviketurvallisuus. Tämä on alue. Jos me katsomme eurooppalaista innovaatiokumppanuutta ja katsomme näitä suuria yhteiskunnan haasteita, niin elintarviketurvallisuus on yksi niistä. Minä olen toiveikas sen suhteen, että jos neuvosto ja parlamentti näkevät, että innovaatiokumppanuudella saavutetaan se, mitä haluttiin, ja toimitaan tehokkaasti, niin silloin saamme vihreää valoa myös muille kumppanuuksille. Minä, minun mielestäni kestävä maatalous on todellinen ehdokas tällaiseksi innovaatiokumppanuudeksi, koska Elintarviketurvallisuus on niin tärkeän tärkeä globaali haaste, johon meidän täytyy vastata. Erityisesti on vedottu Siis meillä on ollut erityisiä elintarviketurvallisuusalueen tarjouskilpailuita. Niitä julkaistiin viime kesänä, ne liittyivät 2020 ohjelmaan. Tiedän, että näihin kilpailuihin on vastattu merkittävästi. Kansalliset kontaktipisteet Tämä on tärkeä järjestelmä. On totta, että kansalliset kontaktipisteet, joita jäsenvaltioiden tutkimukset, kunnat, etc. käyttävät saadakseen tietoa puiteohjelmasta, minä hyväksyn kyllä sen kritiikin, jota ihmiset ovat esittäneet hallinnollisesta taakasta ja siitä, kuinka tutkijat ja sidosryhmät mieluusti hakisivat rahaa muualta kuin menisivät läpi sen kaiken hallinnollisen taakan, joka EU:ssa on, jotta saa rahoitusta tutkimusta innovaatiota varten. Ja minä muistan, että kun minä itse valmistauduin vuosi sitten omaa kuulemistani varten ITRE-valiokunnassa, niin silloin ällistyksekseni huomasin, että se jäsenvaltio, jonka tunnen parhaiten, siellä on yksityinen yritys, on perustettu yksityinen yritys vain sitä varten, että se selittää puiteohjelmaa sidosryhmäläisille – eikä vain tässä jäsenvaltiossa, vaan monissa muissakin jäsenvaltioissa. Minusta tämä on todiste siitä, jos nyt todistetaan enempää tarvitaan, että me olemme aivan liian byrokraattisia, hallintotaakka on ihan liikaa, meidän täytyy sitä vähentää, meidän täytyy vähentää byrokratiaa, ja tämä byrokratia pitää heittää romukoppaan. Puiteohjelman seitsemän arvioinnissa me tulemme saamaan arvion tuloksia aie, my, vielä tässä kuussa tai siis ensi kuuden kuun alussa. ITER-hankkeesta vielä sen verran, että no ITER, Galileo, kaikki nämä suuret rakenne, rakenteelliset hankkeet, joita, no meidän ei koskaan pitäisi joutua sellaiseen tilanteen, jossa jäsenvaltiot sanovat siinä vaiheessa, kun siis budjetti, kas, budjetti alkaa ehtyä, että Kyllä komissiolta rahaa taas tulee. Ei, se ei ole reilua, se ei ole reilua tiedemiehille. Se ei ole, ei ole reilua sanoa, että kun hanke nyt on rahoituksellisesti karannut kädest, käsistä, niin me haluamme rahaa ö, tutkimusbudjetista. Ei kyllä, siksi me tarvitsemme näitä tällaisia ra- budjetteja, joissa on tietyt rajat ympärillä. Ja olen tyytyväinen, että ne kollegat, jotka puhuivat näistä laajemmista hankkeista, niin olivat tätä mieltä. Sitten eh, puiteohjelman äm, avaruuspolitiikka, se kuuluu tietysti DG Enterprisein. Hei niin, meillä voisi tietysti olla komissaari, joka olisi ö, sitoutuneempi avaruuspolitiikkaan kuin varapuheenjohtaja on. No sitten tämä strateginen eh, foorumi eh, tutkimusinfrastruktuurille, se on äärimmäinen, äärimmäisen tärkeä elementti tässä kaikessa – mitä tulee koordinaation jäsenvaltioiden välillä ja toisaalta komission välillä, siis jäsenvaltioiden ja komission kesken, koordinoidun eurooppalaisen rahoituksen konsepti on nyt laajentunut. Meillä on esimerkiksi artikla 169, joka oli ennen 189. Se liittyy näihin yhteisiin ohjelmointiin ja muihin verkostoihin. Nämä kaikki aloitteet vastaavat noin 10 prosenttia FP7. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tarvitaan koordinaatiota. Koordinaatio, ilman että täytyy pistää rikkaa rokkoon, rokkaan, on omiaan yhtenäistämään niitä sääntöjä, jotka liittyvät tutkijoiden vaikka työpaikkoihin, eläkesääntöihin, etc ja tällä tavalla helpottavat tutkijoiden liikkuvuutta. Tietyillä aloilla on tietysti kiintoisaa se, että on erilaisia kansallisia ohjelmia, jotka sitten yhdistetään yhteisen eurooppalaisen äm, sateenvarjon alle, mutta emme me voi omaksua yhtä yhtenäistä eurooppalaista tutkimusohjelmaa, ähm, jos kohta se kyllä. Meidän täytyy tukea myös kulttuurista e-, monimuotoisuutta. Eurostar, se on tutkimus- ja pk-yritysohjelma, se on kiintoisa esimerkki 185 artiklan vipuvaikutuksesta ja siitä, kuinka, se, kuinka tutkimusohjelmia voidaan yhdistää kansallisiin ohjelmiin, kuten Eureka. Ehkäpä tässä olen nyt tullut vastanneeksi suurimpaan osaan kysymyksistä, jotka esitettiin. Uudet jäsenvaltiot. Uudet jäsenvaltiot ovat aina sanoneet meille, että meillä on ollut vaikeuksia yltää erinomaisuuteen, erityisesti kun katsotaan eurooppalaista tutkimusneuvoston rahoitusta. Sitähän arvostetaan kovasti, ei ainoastaan Euroopan unionissa, myös muualla. ERCtä pidetään ikään kuin erinomaisuuden esimerkkinä. Uudet jäsenvaltiot sanovat usein minulle, että Emmehän me koskaan voi saavuttaa tuollaista erinomaisuuden tasoa, jota vaaditaan. Siksi sanonkin, että meidän täytyy löytää jokin keino ö, tukea tällaista erinomaisuuspyrintöä. Infrastruktuuria tarvitaan, kyllähän sielläkin tutkijoita on, tiedemiehiä, mutta heillä monilla on vaikeaa pitää ne tutkijat omissa tiloissaan Kyllä on vaikea rohkaista näitä tutkijoita pysymään kotipuolessa. On myös, nämä maat eivät myöskään ole kovin vetovoimaisia niin, että ulkomailta sinne tulisi tutkijoita. Joten paljon on vielä työsarkaa. Ja odotankin saavani teiltä tukea. Enkä usko, että meidän pitäisi koskaan sanoa, että joko tutkimuspolitiikka tai jokin muu politiikka. Minä en tällä tavalla toimi. Minusta meidän täytyy tarkastella tutkimusta ja innovaatiota siten, että siis innovaatiounioni tarkastelee innovaatiopolitiikkaa nimenomaan haasteena. Meidän täytyy pohtia sitä, kuinka me tutkimuspuolen ihmiset voimme tukea muita EU-politiikkoja. Eli pääosaston johtajan ei pidä olla mikään instruktööri, vaan sen täytyy olla sellainen taho, joka tukee muiden pääosaston johtajien ponnistuksia. Ja meidän kaikkien täytyy yhdessä tukea ratkaisujen löytämistä niihin globaaleihin haasteisiin ja kaikkiin niihin haasteisiin, joista puhutaan 2020 strategiassa. Ähm, gerade was die, die Mentalität von Verwaltung kiitos tuo hallinnon äm, äm, mentaliteetin asenteiden muutokselle toivotan paljon onnea. Helka Trybelillä on vielä pieni kysymys. I would like to come back to one question. Kiitos komissio. Palaisin yhteen kysymykseen. Piper esitti tämän kysymyksen hänkin. Miten tämä yhden luukun rakenne toimisi jokapäiväisessä elämässä? Minä en sitä ymmärrä, vaikka haluaisinkin. Well, first of all, whether you're talking about regions or member states... You... Ensinnäkin puhuttiinpa sitten alueista tai jäsenvaltioista, aina on kansallisia yhteyspisteitä. For the... Ja ne täytyisi niitä että tehtävänä kouluttaa, tiedottaa, varmistaa se, että asianosaiset, jotka haluavat olla mukana puiteohjelmassa, saavat kaiken tiedon, jonka ne tarvitsevat ja kaiken tuen kansallisen yhteyspisteen kautta. Mitä tulee sitten tähän yhden luukun toimintaan? Me puhumme yhteisestä strategisesta puitteesta, joka sisällyttää IAN tuen teknologiainstituutiolle, eh, innovaatio-ohjelmalle ja eh, puiteohjelman ja tämän rahoitusta katsotaan ei siltä pohjalta, että mitä me saamme kohdasta A, B tai C, vaan katsoo kokonaisuudessaan unionin politiikkaa ja antaa rahoitusta sen puitteissa niin, että on yksi sisääntulokohta, joka on Brysselissä, mutta koska me tiedämme, että <clears throat> elämme maailmassa, jossa me käytämme innovaattisia, tuot, innovaattisia tuotteita ja palveluita kaiken aikaa, istupansa toimistossa Riikassa tai Brysselissä voi saada yhteyden tutkimuksen pääosaston verkkosivuun, voi interaktiivisesti saada sen tiedon, jonka tarvitsee, jos sen pystyy saamaan kansallisesta yhteyspisteestä. Pisteet ovat kuitenkin säilymään, koska ne ovat olemassa antaakseen tietoa, jota tarvitaan, jota sidosryhmät tarvitsevat voidakseen olla mukana esimerkiksi ensimmäistä kertaa rahoitushankkeen tekemisessä Euroopan unionille. Mitä tulee sitten yhteiseen, tällaisen yhte, yhteen ainoan äh, sisääntulopaikkaan, on olemassa yhdet säännöt. Kuten sanoin, että siinä vaiheessa kun on tuonut hakemuksensa ja on pieni tai keskisuuri yritys, niin nythän me tiedämme, että meillä on tämä takuu siitä, että 15 prosenttia puiteohjelman rahoituksesta menisi PK-yritykseen. Tällä hetkellä mä olen lähes tässä 15 prosentissa ehkä keskustelujen kanssa, joita käydään monivuotisesta rahoituskehityksestä on asia, jossa voitaisiin päästä tässä ehkä pitämällä, mutta sitä on vaikea ennakoida. Siis, jossa komission tulee mukaan komission rahoitusmekanismiin siinä vaiheessa, kun ensimmäisessä yhteydessä on päätetty, että on PK-yritys, riippumatta mi- siitä, mihin sen jälkeen menee rahoituksen osalta komission sisällä, tulee aina kohdelluksi PK-yrityksenä. Päinvastoin kuin nyt, jos katsotaan PK-yritykseksi puiteohjelmassa ja sitten selkeän haluaa rahast- rahoitusta rakennerahastosta, täytyy todistaa uudestaan, että on PK-yritys. Tämä on hallintotaakka, jota ei tarvita ja joka on myöskin hallinnollisen työn moninkertaistamissa, ajatellen sitä hallintotaakkaa, josta pitäisi päästä eroon. Ja, sehr gut. No, oikein hyvä. Tietopankki Euroopan komissiossa, ettei joka kerta sitä tarvitse yhdeksän pääosastolle perustaa. Tämä on idea, joka saa tukea meiltä. Se oli Euroopan parlamentin eh, muutosehdotus. Eh, Freuen wir uns, dass die Kommissarin unsere gute Idee aufgegriffen hat. <laughs> Mir ist das ja egal, Hauptsache das Ergebnis. Rahoitusasetukseen. Nyt melkein pyyntö Salvador yhden kerran vielä. Kaikki energiat, mitä sinulta vielä löytyy eh, pitkän päivän lopussa kokoanne ja, ja katso tätä keskustelua meidän yhteen. Puheenjohtaja, tämä on lähes mahdoton tehtävä pyrkiä tehdä, tekemään yhteenvetoa. Ajattelen kysymysten erikoistuneisuutta ja vastauksen erikoistuneisuutta. Se ylittää esittelijän kyvy tehdä johtopäätös, mutta joka tapauksessa meille jäi selkeitä ajatuksia – joita voidaan täysin käyttää loppumietinnön tekemisessä. On selvää, että on välttämätöntä saada eurooppalainen tutkimuksen innovaation politiikka, joka on hyvin rahoitettua. Tämä on hyvä johtopäätös. Se merkitsee sitä, että kun tehdään budjettipäätöksiä, kaikki kysymykset, jotka liittyvät tutkimukseen – tulisivat erityisen intensiivisesti kohdelluiksi nimenomaan tässä valiokunnassa. Mulle jäi mieleen komission jäsen yksi lause, joka koski seitsemättä puiteohjelmaa ja sitä, miten siltään puiteohjelman numero kahdeksan, että pyritään kattamaan koko prosessi laboratoriosta markkinoille. Ja minusta se on juuri sitä, mikä vastaa 2020 strategiaa ja sen kasvun näkökantoja ja täydentävyyden ja kilpailukyvyn kysymyksiä. Aivan niin kuin olen tässä yhtä mieltä komissiosen kanssa. Myös olemme huomanneet keskustelun aikana, että on yksimielisyys siitä, että on välttämätöntä saada strategiset yhteiset puitteet tutkimukselle ja innovaatiolle ja tieteelle – on selvää, tämä on nostettu lukuisessa esimerkissä, että ei pelkästään 80 prosenttia tutkimuksesta, joka tapahtuu unionin ulkopuolella, vaan kuten tässä todettiin, että me olemme kohtaamassa suoran kilpailun, joka lähtee liikkeelle suurista teollisuuden investoijista, kuten Kiinasta. On selvää, että Euroopan täytyy ottaa tämä hyvin vakavasti välittömässä tulevaisuudessa ja ennen kaikkea seuraavissa rahoitusnäkymissä, siis se rahoitus, jota osoitetaan eh, tutkimukseen. Myöskin rahoituksen osalta voimme sanoa, että olemme yhtä mieltä siitä, että ei voida rahoittaa, ei ole rahoitusvälineitä, sillä vain ne, jotka on osoitettu lisäarvon korottam- lisäämisen, eli mutta sehän on se, että tutkimuksen osalta se asia, jossa nähdään selvästi se, että hankkeessa täytyy olla korkea lisäarvon osa. Ja sitten emme tarvitse suinkaan mitään sirpaleisuutta, emmekä päällekkäisyyttä. Tarvitaan hyvää koordinointia ohjelmien välillä, kansallisten ohjelmien, tutkimusohjelmien osalta nimenomaan. Tämä voisi olla myöskin yksi, yksimielisyys että keskustelusta, että voitaisiin saada enemmän lisäarvoa joka otettaisiin huomioon kaikissa budjetti sitä lisätä tavalla, että saadaan aikaan kaikkien budjettien, tutkimuksen budjettiin on yhteisen tasolla, mutta tämä olisi jollakin hyvä argumentti sille, että kysymys tietenkään ei ole siitä, että olisi kysymys pelkästään yhdessä tutkimusohjelman olemassaolosta, joita rahoitetaan yhteisesti, vaan myöskin kunnollisista kansallisista ohjelmista, jotka pystyvät vastaamaan tällaisen yhteisen strategisen puitteen kysymyksen, niin kuin komissio sen otti esille. Ja täytyy ottaa huomioon se, mikä on luku, joka, joka liittyy tutkimukseen, siis kysymys, joka liittyy budjettiin, on välttämätöntä lisätä lukua Komissio sen puhui myös puheenvuorossaan lopussa siitä, että on välttämätöntä, että yksi niistä välineistä, jotka liittyvät rahoitukseen, tutkimuksen rahoitukseen, innovaatiorahoitukseen, on katoamassa, että pohditaan sitä, että se mahdollisesti katoaisi tai muuttuisi. Tämä on sen tyyppinen tieto, joka tekee esittelijän elämän vaikeaksi jos, jos ei ole tiettyä varmuutta siinä vaiheessa, kun hyväksymme mietinnön, niin sitä on vaikeaa. Mutta samoin myöskin yksityis, yksinkertaisen myös on pitkälti yksimielisyys tässä valiokunnassa. Tarvitaan yksinkertaistamista, joka heijastuisi uudessa puitohjelmassa, kahdeksannessa puitohjelmassa ja myöskin rahoitusasetuksessa on otettu lukuisia esimerkkejä siitä, miten voitaisiin saada yksinkertaisemmiksi tutkijoiden elämä tällaisella yksinkertaisemmalla, samoin myöskin tilintarkastajien elämä. Tämä asia voitaisiin katsoa osaksi sitä pohdintaa, joka liittyy yhteen yhteisiin strategisiin puitteisiin ja tulemme ottamaan tämän mukaan myöskin loppumietintöön. Täytyy saada enemmän selkeyttä ja vakaampi puite investoinneille, jotka koskevat suuria, suuria tutkimushankkeita, ennen kaikkea ITERiä, josta olemme puhuneet aika lailla. Siitä ollaan lähes yhtä mieltä myöskin vihreiden kanssa ja myöskin Galileo, ulkotaita vihreitä kollegoja Galileo myös vartsevat myöskin tällaisen selkeästi niille osoitetun rajoitetun suojatun rahoituksen. Tämä siis koskee näitä laajoja investointeja tutkimushankkeisiin. Meistä myöskin hyvältä se, että turvataan tutkimus jos on vakaa tutkimus, vakaa rahoitus selkeästi vakaissa puitteissa, silloin on mahdollista myöskin edistää yksi yksityisen ja julkisen tason kumppanuutta, joka on epäonnistunut hyvin selvästi Galileon osalta. Sitten Euroopan teknologiainstituutti, sanoisin, että Euroopan unionin käytössä on välineitä, Tämä on keskimitahtauksen hanke ja me pitäisi katsoa tulevaisuudessa, että KIC voisivat äh, saada aikaan enemmän. Nämä olisivat hyvin näillä hyvin selkeitä budjettivaikutuksia ja tulevaisuudessa me tarvitsemme täsmennystä komission taholta näistä. Sitten tästä huipputoiminnasta, huippututkimuksesta. Minusta huippututkimus on enemmänkin tavoite kuin mm, jokin kriteeritavara käyttää varojen jakamiseen. Tämä on toistettu useampaan otteeseen. Myöskin kun on puhuttu tästä yhteisestä strategisesta puitteista, on selvää, että meillä on huippututkijoita, meillä on huippututkimusta, mutta tarvitsemme myös varojen oikean suuntaamisen koko EUn puitteissa. Vielä kerran kiitokset komission jäsenelle ja myöskin osanottajille keskustelussa, mikä on mahdollistanut sen, että pystymme tekemään hyvin laajan suosituksen, yksikohtaisen suosituksen, jotta joka voidaan työ, työ, työstää. Mietintä haluaisin myöskin kiittää puheenjohtajaa siitä tavasta, jolla hän on johtanut tätä mutkikasta kokousta, jossa on niin paljon komission ja niin paljon mutkikkaita asiakokonuksia kesteltävänä ja hänkin varmasti voi päättää päivän yhtä tyytyväisenä ajatellen sitä, miten päivä on päättynyt. Ja kiitos. Minäkin olen oikein tyytyväinen. Esityslistan kohta kahdeksan on viety loppuun ja kiitän komission jäsentä, että hän jäi vähän pitempään tänne, kun oli alun perin suunniteltu. Meidän täytyy tästä viimeisestä esityslistan kohdasta ottaa se oppi, että kun me nyt valmistamme ehdotuksemme tulevan budjetin rakenteesta, tulisiko meidän miettiä ehkä uutta, uutta äm, otsaketta, suurprojektit. tästä, tämä voi olla mielenkiintoinen asia, jota tulee pohtia mielestäni. Kiitän teitä kaikkia ja minulla on nyt tällaisen kovan päivän jälkeen sanottava kiitokset sihteeristölle ja avustajille. Ilman tätä erinomaista valmistelua emme olisi näin pitkälle päässeet tänään, kun päästiin. Kiitos teille. Ja nyt haluan vielä kiittää esittelijäämme, joka on todella, hän on, hänellä on todella ollut kova päivä. Hän on e, esitellyt aiheen ja vetänyt johtopäätökset ja kaikki tietävät, että jotka ovat tämän tehneet, niin siinä täytyy kyllä keskittyä, jotta pystyy sitten jälkeenpäin myös tekemään yhteenvedon. Kun tätä keskustelua kaikista esityslistan kohdista katson nyt jälkikäteen, niin täytyy todeta, että Euroopan investointipankki on mainittu niin usein mahdollisena kumppanina uusille rahoitusvälineille, että minun täytyy sanoa, jos EIP eh, e olisi saanut jokaisesta maininnasta viisi euroa, niin, niin heillä olisi jo ensimmäisen projektin rahat kasassa. Kiitos paljon. Jos ei mitään muuta ole, niin toivotan kaikille mukavaa iltaa. Istunto on päättynyt. Yeah, yeah, yeah. I'll do that too.